Okay, colleagues, uh, please take your seats. Arvon kollegat, istuutukaa, olkaa hyvät. Otetaan esityslistan hyväksymisellä. Jos ei ole vastustusta, niin se on hyväksytty muutoksineen. Huomenta kaikille vielä kerran. Kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Kieliprofiiliin, mitä siihen tulee. Valitettavasti Tanska, Latvia, Kreikka, Kroatti eivät ole saatavilla tänään Koordinaattoreiden päätökset tänä aamuna nimitetään seuraavat esittelijät koordinaattoreiden toimista. Ja esitetään suullinen kysymys Välimeren tilasta ja siitä pari sanaa hetken kuluttua. Sitten koordinaattorit päättivät esittää suullista kysymystä, joka liittyy Euroopan unionin sisäiseen turvallisuusstrategiaan. Kolmas kohta, Laura Ferrara EFDstä, on nimitetty vuosikertomukseen, joka koskee perusoikeuksia 2013-2014. Hän siis siinä esittelijänä SNDistä Moneka Kova nimitetty valmistelijaksi Olaf-raporttiin Joseph Weidenholm SNDstä nimitetty esittelijäksi Imkon tutkijoiden valmistelijaksi IMKON raporttiin, joka käskee satelliitista saatavaa tietoa on Monika Makove EPPstä on nimitetty valmistelijaksi KONT-selvitykseen, joka koskee vuosikertomusta 2013 ja EUn rahoitusetujen suojelmista. Ja koordinaattorit nimittävät minut vastaavaksi sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valiokunnassa, jos ei ole vastustusta, niin Koordinaattorin suositukset hyväksytään. Eikä ole vastustusta. Selvä. Ne on kaikki hyväksytty. Kohta kolme. Meillä on kaksi kohtaa liittyen käynnissä oleviin kolmikantaneuvotteluihin. Ensimmäinen on kolmas kolmikantaneuvottelu, joka koskee eh, petoksen vastaista taistelua. Muistatte, että tämä, nämä kolmannet kolmikantaneuvottelut käytiin eilen ja Juan on täällä, joten voisitko lyhyesti päivittää tilanteen meille? I'll make it short. No need. Kiitoksia. Ei ole mitään tarvetta enää viivytellä tämän asian parissa. Se on edelleen meneillään. Meillä on ollut useita trilogeja ja puheenjohtajina ovat olleet Gressle ja minä itse KONT-valiokunnan ja LIBE-valiokunnan nimissä. <clears throat> Minä itse siis LIBEstä me nojaudumme edelleen siihen mahdollisuuteen, että tämä menisi läpi. Asia onnistuisi Italian puheenjohtajuuden aikana, eli että saataisiin yhteisymmärrys vielä Italian puheenjohtajakauden aikana, ja puheenjohtajavaltiohan tekee kovasti työtä löytääkseen kompromisseja ja ehdotuksia, jotka tavalla tai toisella olisivat myös sellaisia, että parlamentti voisi ne hyväksyä. Mielestäni olemme <clears throat> etenemässä hyvään suuntaan. Kolmas trilogi pidettiin eilen iltapäivällä, kolmisen tuntia siihen meni jonkin verran edistystä, merkittäväkin edistystä saatiin aikaan. Rikkomusten mm, perinnän raportointivelvoitteiden tai ilmoitusvelvoitteiden määrittelystä – Uskokaa tai älkää, se on erittäin tärkeää jäsenvaltioille, jotka ovat haluttomia antamaan EU-instituutioille tiettyä tietoa ja tilastotietoa, kun puhutaan täytäntöönpanosta ja niistä rikoksista, jotka liittyvät petoksiin, passiiviseen aktiiviseen korruptioon eli ylipäänsä aiotun direktiivin sovellusalaan ja tiettyihin teknisiin asioihin, mutta edelleenkin äh, kaikkein tärkeimmät asiakysymykset ovat äh, <clears throat> pinnalla arvonlisäveron sisällyttäminen ja vakavan rikollisuuden määritelmä ovat edelleenkin sellaisia asioita, joista kiistellään, ei olla yksimielisiä näiden juridisten käsitteiden soveltamisalasta. Se on kaikkein tärkein mielipideerojen paikka neuvostossa, samoin kuin rikosten vanhenemisaika. Eli neuvostossa me pyrimme vielä, tai neuvostossa pyritään vielä muotoilemaan uudestaan niitä sanamuotoja, joista eilenkin puhuttiin, ja odotamme neuvoston työryhmän tuloksia. Se pidetään 18. päivä marraskuuta. Seuraava trilogi on 26. päivä marraskuuta Strasburgissa. Minä itse olen puheenjohtajana ja raportoin siitä teille sitten heti. Kiitos Juan. Se oli varmastikin hyvin selvää. Jos ei ole puheenvuoropyyntöjä, voidaan siirtyä seuraaviin trilogeihin. Seuraavaan Julitille rahanpesun vastainen direktiivi. Judith, haluatko päivittää meille tilanteen? Kiitos, Claude. Minäpä tuossa hiukan pohdin, että mitä voisin sanoa tänä aamuna kesken kolmikantaneuvottelujen. Toinen kolmikantaneuvottelu järjestettiin eilen, kolmas sitten maanantaina. Ja todella toisena toimijana parlamentista mukana on Ekon valiokunta. Italia puheenjohtajavaltiona haluaisi tuloksia vielä omalla kaudellaan ja me olemme kovasti halukkaita tukemaan heitä tässä pyrkimyksessä toki sillä ehdolla, että asiat kääntyvät parlamentin toivomaan suuntaan. Parlamentillahan on joitain ää, äh, kysymyksiä, joita haluamme ajaa muun muassa tällainen luettelo lopullisista edunsaajista. Tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot eivät äh, ole asiasta yhtä innostuneita kuin me, mutta toisaalta on myös jäsenvaltioita, jotka suhtautuvat siihen aika myönteisesti. Neuvostolla on vielä tai muotoilenkin ajatukseni toisin. Äh, me toivomme, että neuvosto löytäisi tavan lähestyä parlamentin kantaa minä pidän kiinni parlamentin tiukasta linjasta. Todellinen julkinen luettelo siis 630 eh, ääntä puolesta 30 vastaan, eli tämä parlamentin mandaatti on kyllä niin vahva, että en minä siitä voi juurikaan joustaa. Kansalaisvapauksien valiokunnalle on tärkeää, että tietosuoja toteutuu vahvasti eri tasoilla, siis asiakkaan tasolla, samoin eh, pankin, kasinon tai muun toimijan taholla ja samoin tietenkin sitten valtion viranomaisten taholla. Vaikuttaisi nyt siltä, että komission neuvosto ovat nyt paremmin ymmärtäneet sen, mitä me haluamme ja uusi komissio on siirtänyt tämän asian käsittelyn markkinapääosastolta oikeuspääosastolle, komissio sen Jurova. Tämä saattaa kyllä hyödyttää meitä erityisesti tuossa tietosuojakysymyksessä. Hmm, hiukan raapaisimme pintaa myös sellaisen asian suhteen, joka kiinnostaa Euroopan parlamentin jäseniä, nimittäin nämä politiikassa toimivat henkilöt, keitä pidetään tällaisina henkilöinä. Euroopan parlamenttihan halusi aika kapean määritelmän politiikassa toimivalle henkilöille, eikä sitten todellakaan halunnut laajentaa tätä koskemaan muun muassa poliitikkojen perheenjäseniä. Ehm, mutta <clears throat> neuvosto ei ihan näin pitkällä vielä ole. Ja tietenkin eh, sitten ehm, kun ajatellaan poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä, niin äh, katsotaanko asiaa vain kotimaan kannalta vai laajemmin. Joten me toivomme, että saamme lopputuloksia mahdollisimman pian, mutta emme halua myöskään kiirehtiä turhaan. Kiitos. Kiitos Judith ja Juan. Haluaisin esittää huomautuksen kolmikantaneuvotteluista. Näistä puhutaan puheenjohtajamatusten jälkeen ja vaikuttaa kiireiseltä, mutta tämä on nyt kuitenkin hyvin tärkeää. Se on tärkeä osa työtämme, joten tässä kohtaa uusinkin jäsenten on tärkeää esittää kommentteja, kommentteja ja esitellä työtä syvällisesti. Ja minäkin osallistun näihin neuvotteluihin, mutta nyt voitte esittää kysymyksiä, joten muistakaa tämä. Anna, sinulla oli kysymys. Haluaisin kiittää Judithia ja esittelijäämme, molempia esittelijöitä hyvin tehdystä työstä. Mutta korostaisin sitä, että eilen olin kyllä huolissani, kun tulin trilogista, koska sitä kaikkein tärkeimmästä kysymyksestä, joka liittyy edunsaajarekisterin saatavuuteen, julkisen saatavuuteen, niin neuvosto vaikuttaa nyt aika haluttomalta vastahakoiselta huolimatta puheenjohtajavaltio Italian toiveista. Täällä on sellainen ongelma, joka toivottavasti saadaan ratkaistua, nimittäin eri jäsenvaltioiden omien rekistereiden yhteentoimivuus tai yhteensopimuus. Monet jäsenvaltiot haluavat vastustaa nimittäin keskitettyä rekisteriä, mutta tämä ongelma voitaisiin ratkaista varmistamalla eri rekistereiden yhteentoimivuus, yhteensopivuus. Jotkut jäsenvaltiot, eivät kaikki tietenkään, mutta monet olivat haluttomia, jotkut taas ihan puolsivat. Mutta sitten kun puhutaan rekistereiden julkisesta saatavuudesta, niin se jo kirvoitti kysymyksiä. Tämä määritelmä. Tarkoittaako julkisuus sitä, että sidosryhmät saavat tietoa niin, että voivat, äh, <clears throat> siis vo, voivat käyttää vaikutusvaltaa jäsenvaltioissa? Mussolini ja sitten Judith. Kiitoksia. Haluaisin sanoa, että mitä tulee näihin poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin, niin Euroopan unionissa on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka huolimatta lainsäädännöstä mm, tai eivät halua noudattaa samaa lainsäädäntöä. Tämä liittyy esimerkiksi pankkisalaisuuteen. salaisuuteen ja eivät välttämättä ole sitä mieltä, että poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö voidaan erottaa hänen muusta perheestään. Ja tämä on tärkeää ymmärtää. Pankit menevät eteenpäin ihan riippumatta siitä, mitkä ovat meidän päätöksiämme, niin ainakin joissain jäsenvaltioissa. Judith, the final words and then move. Judith vielä ja sitten jatkamme. I appreciate. No minä kovasti äh, arvostan suorapuheisuutta ja ähm, mielelläni haluan esittelijänäkin, että varjoesittelijät puhuvat suunsa puhtaaksi. Tietenkin äh, olen kuitenkin Mussolinin kanssa eri mieltä. Kyllä äh, pankit pitävät kiinni siitä, mitä niiltä lain mukaan vaaditaan. Enkä minä katso, että niiden niiltä täytyy tätä sen kummemmin vaatia. Mutta parlamenttihan ehdottaa toisenlaista määritelmää FATFlle. Parlamentti itse asiassa rajoittaa määritelmää poliittisesti vaikutusvaltaisesta valtaisista henkilöistä. Parlamentti haluaa tästä rajallisemman, mutta me emme ole vielä asiassa mitenkään loppusuoralla ja jos pankkien täytyy esimerkiksi pyytää lisää tietoja, niin tästä tulee aika kiinnostava juttu tai tapaus. Kiitos Judith, palaamme tähän vielä myöhemmin ennen kuin menemme suullisen kysymyksiin. Stovskiski, teillä on huomautus tai teillä on puheenvuoro siis. Kollegové, dámy a pánové, jenom jsem vás chtěl informovat. Hyvät kollegat, Halusin vain kertoa teille, että kun puhutaan tiedosta, joka liittyy epäoikeudenmukaisuuteen, viittaan tässä niihin tsekkiläisiin lapsiin, joita on eh, pidetty eh, laittomasti kolmen vuoden ajan. Eh, vanhempia syytettiin lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sen jälkeen äh, heidät vapautettiin syytteistä. Heitä on nyt pidetty äh, hallussa kolmen vuoden ajan ja nyt heidät halutaan adoptoitavan. Tämä mielestäni rikkoo eurooppalaista lainsäädäntöä. Haluaisin vedota äh, kaikkiin, jotta olisimme yhtä perhettä siinä mielessä, että osoittaisimme, että jos jollakulla on ongelma, niin meillä kaikilla on silloin yhteinen ongelma. Eli olkaa hyvät ja tukkekaa, allekirjoittakaa tämä tsekkiläinen vetomus, jonka jo monet ovat allekirjoittaneet. Viranomaiset, Norjan viranomaiset äh, eivät todellakaan halua neuvotella meidän kanssaan, syytävät vain, <clears throat> yrittävät sumuttaa meitä. Tässä on kyse kuitenkin lain rikkomisesta. Jotkut maat eivät ole EUn jäseniä varsinaisesti, mutta niillä on läheiset suhteet meidän kanssamme. Point of order. Kiitos. Saitte varmaankin asian selväksi ja koordinaattorit kuulivat sen, jos he haluavat ottaa sen huomioon. Eli kiitos tästä työjärjestyspuheenvuorosta. Seuraavaksi esityslistalla tilanne Välimerellä vuosi Lampedusan tragedian jälkeen. Vihreällä viikolla olette nähneet, mitä on tapahtunut liittyen valmisteluihin, joita olemme tehneet jo koskien suullista kysymystä. Ja poliittiset ryhmät, tiedän, että he ovat edistyneet tässä asiassa. Ja nyt on sovittu tästä suullisesta kysymyksestä kaikkien ryhmien kesken, joten seuraavaksi esittelen teille tämän tekstin, joka oli tähän suulliseen kysymykseen ja sitten siirrymme äänestykseen. Ja siis suullisessa kysymyksessä täysistunnossa käydään vielä keskustelua. Tänään haluaisin rajoittaa keskustelun koordinaattoreihin, mutta Tiedän, että paljon keskustelua on tästä käyty ja se on ollut ihan perusteltua, sillä kyseessä on tärkeä aihe. Ja jäsenillä on paljon kokemusta tästä aihealueesta. Ja tähän väliin tuli tämä vihreä viikko, jona käytiin paljon keskustelua tästä aiheesta. Joten alustuksena päivitystilanteistamme ensinnäkin ilmoitimme 16. lokakuuta valiokunnan kokouksessa, että koordinaattorit sopivat 25. syyskuuta kokouksessaan, että valmistelevat suullisen kysymyksen, suosti vastaavan kysymyksen marraskuun täysistunnolle. Kysymys, joka siis koskee Välimeren tilannetta. Kaikki ryhmät antoivat panoksensa ja kompromissi saatiin aikaiseksi. Ja tämä luonnos lähetettiin teille 28. lokakuuta. Eli valiokuntamme jättää tämän kysymyksen sekä komissiolle että neuvostolle. Ja Luen nyt tekstin, josta koordinaattorit sopivat, ja siitä äänestetään sitten. Eli kysymys on seuraavanlainen. Tässä suullisesti vastattava kysymys. Lokakuussa 2013 parlamentti hyväksyi päätöslauselmansa, joka koski siirtolaisvirtoja välimerellä pian. Ja luen siis tämän tekstin, koska käännöstä ei ole vielä kaikilla kielillä, joten sen takia on muodollinen vaatimus. Luen tämän. Eli Pien myöhemmin neuvosto perusti Välimeren erityistyöryhmän lokakuussa 2014. Julkisten sisäasioiden ja oikeusasioiden neuvosto hyväksyi päätelmänsä ryhtyä toimiin siirtolaisvirtojen hallinnoissa. Eli ensinnäkin kysymme neuvostolta ja komissiolta, miten he aikovat lisätä solidarisuutta ja reilua vastuunjakoa jakoa seutsopimuksen perusteella. Toisaalta tätä osoitettaisiin Välimeren jäsenvaltioita kohtaan, jotka ovat pakolaisten ja siirtolaisten alku, ensimmäinen päämäärä, mutta toisaalta myös solidaarisuutta kohti niitä jäsenvaltioita, jotka vastaanottavat eniten pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Toiseksi pyydämme heitä selittämään, miten he varmistavat, että, että velvollisuuksia, jotka liittyvät etsintä- ja pelastustöihin, toteutuvat ja samalla pyritään torjumaan rikollisuutta, eh, ihmiskauppaa ja salakuljetusta. Ja huomioon pitää ottaa myös kuolintapaukset kolmanneksi, onko heidän mielestään tarpeen laajentaa Frontexin toimia ja pyydämme heitä selvittämään, kuinka pitkään otetaan, että Triton operaatio tulisi kestämään ja miten se rahoitetaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Neljänneksi pyydämme heitä selvittämään, miten kehittää turvallisia ja laillisia matkareittejä pakolaisille ja turvakanhakijoille EU-hun. Viidenneksi pyydämme heitä selittämään, miten he aikovat vahvistaa yhteistä uudelleensijoittamispolitiikkaa ja kannustaa jäsenvaltioita osallistumaan enemmän ja reilummin kurniksi selittämään, miten he aikovat parantaa strategioita, jotka liittyvät yhteistyöhön kolmansien valtioiden kanssa, erityisesti jos ajatellaan paikallista aluesuojelua, uudelleensijoittamista, palautusta ynnä muita. Ja mihin muotoon tuo strategia muotoutuisi konfliktialoilla niin kuin Libyassa ja Syyriassa. Seitsemänneksi pyrimme selittämään, miten he kehittäisivät kattavan lähestymistavan siirtolaisuuteen ja maahanmuuttoon, mukaan lukien miten kehittää laillisia maahanmuuttokanavia, niin kuin puheenjohtaja Juncker kertoi avauspuheenvuorossaan parlamentille. Kahdeksanneksi selvittämään, miten sisäisiä rahastoja käytettäisiin tässä asiassa, mukaan lukien hätäapurahastot, erityisesti toimissa, jotka liittyvät siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen, rajavartiointiin sekä salakuljetukseen ja ihmiskauppaan liittyviin kysymyksiin. Ja lopuksi pyydän heitä selittämään, miten he aikovat panna tehokkaasti täytäntöön yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja takaa yhteiset standardit, jotka perustuvat vastaanottoon, menettelyihin ja edellysten täyttymisen koko EU:ssa ja näin ollen suojeltaisiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia pakolaisia ja kysymme, että onko komissio valmis aloittamaan rikkomusmenettelyt, jos tarpeen, ja tarkistavatko he lainsäädäntöä, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Kysymys osoitettaisiin marraskuun täysistunnossa, sen jälkeen käytäisiin keskustelua ja päätöslauselma esitettäisiin käsiteltäväksi joulukuussa artiklan 128.5 mukaan poliittisia ryhmiä pyydetään osallistumaan luonnoksen valmisteluun, joten tässä oli tämä suullisesti vastattava kysymys. Ottaen huomioon, että nyt käydään äh, keskustelua myös täysistunnossa, en halua, että nyt käydään kovin kattavaa keskustelua vielä, mutta jos tarpeen ja olisi perusteltua, jos kollegat, haluatte nyt kommentoida asiaa. Ehkä koordinaattorit ja muut kollegat, jotka haluavat puhua nyt, voivat esittää huomionsa, se on perusteltua. Osa teistä on ilmoittanut haluavansa puhua, joten ensinnäkin, ei nyt mitään erityistä järjestöä, mutta Kurt Kopp ensin. Uh, thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Halusin vain korostaa asian merkitystä useastakin syystä. Ensinnäkin tuen täysin tätä aloitetta, mutta olen kuitenkin jossain määrin huolissani. Ajatellaan muutoksia Frontexin Triton operaation suhteen sekä Mare Nostrum ohjelman suhteen, niin näiden kahden väliin jää nyt tiettyjä aukkoja joukkoja. Ensinnäkin jotkut kansalliset hallitukset ovat todenneet, että se, että välimerelle paran, tarjotaan yhä enemmän mahdollisuuksia ihmisille pelastautua ei välttämättä ole kaikkien mielestä hyvä ajatus, koska tämä itse asiassa rohkaisee yhä useampia ihmisiä lähtemään tälle vaaralliselle matkalle, tähän vaaralliseen seikkailuun meren yli. Ja minä toteaisin, että mitä hyvänsä me tässä päätämmekin se, että annetaan ihmisten hukkua, kadota mereen Euroopan aluevesillä on asia, jota minä en ole valmis hyväksymään. Minä olen todennut ja totean jatkossakin, että meidän tulisi tehdä entistä enemmän kitkeäksemme tämän asian juuriltaan. Meidän tulee painostaa hallituksia, jotka itse asiassa sulkevat silmänsä ja suorastaan rohkaisevat ihmisiä lähtemään tälle matkalle päästäkseen Euroopan unioniin. Samoin meidän on torjuttava rikollista toimintaa asian puitteissa. Mielestäni ei ole hyväksyttävää, että me pyrimme korjaamaan ongelman, ratkaisemaan ongelman äh, äh, lopettamalla nämä hengenpelastustoimet. Kuitenkin katson puheenjohtaja, että tämä on yhteinen toimi. Se ei saa jäädä yhden maan tai parin maan harteille – Meillä on yhteinen suuri vastuu ja meidän on tehtävä yhteistyötä. Emmekä saa jättää mitään aukkoa Maaren Nostrum-ohjelman sekä... Kyllä minä jo lopetinkin puheenjohtaja. Keskeyttämään, sillä nyt on monia puheenvuoropyyntöjä, joten katkaisen nyt tämän listan syystä, että haluamme, että äänestämme 9.45. Pyydän, että nyt ei käydä sen enempää keskustelua haluaisin rajoittaa tämä nyt siihen, että koordinaattorit kommentoivat tätä ja ne kollegat, jotka ovat jo aikaisemmin ottaneet haluavansa puhua, joten pyytäisin pysymään ajassa toistan. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja kukaan ei aliarvioi tämän tärkeyttä valiokunnallamme ja kansalaisillemme. Kukaan ei aliarvioi sitä, mutta ongelma on, että meidän tulee äänestää kysymyksestä, josta on poliittinen sopu, joten meidän pitää äänestää 9.45 tästä asiakirjasta, josta ryhmät ovat sopineet. Tästä voitaisiin käydä paljon keskustelua selvästikin. Monet ovat kiinnostuneita tästä aiheesta, mutta nyt haluaisin sitten pitää puheenvuorot yhdessä minuutissa. Ja pyydän, että koordinaattorit ja muut kollegat, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, pysymään ajassaan niin ja että äänestämme 9.45. Muistakaa, että keskustelemme tästä kysymyksestä vielä myöhemmin ja että voitte puhua omista asiantuntemusaloistanne, niin muun muassa Frontexista sitten vielä myöhemmin, joten koittakaa pysyä minuutissa. Seuraavaksi Regisables SND-ryhmä, olkaa hyvä. You asked, Eh, everyone's actually asked for the floor. Kaikki ovat pyytäneet itse asiassa puheenvuoroa, joten kollegat, otan nyt sitten vain muutaman teistä. Ricky Gates, hyvä ja minuutti. Kiitos. Kiitos. Voin varmaan puhua ihan lyhyesti. Ensinnäkin olen hyvin iloinen siitä, että olemme nyt saaneet aikaan yhteisen eh, tekstin kaikkien ryhmien yhteistyöllä ja keskittyneet muutamaan tärkeimpään kysymykseen. Tietenkin Timothy Kirkhope on aivan oikeassa siinä, että tähän koko laajan kysymykseen liittyy monia, monia muitakin yksityiskohtia, kun koko siirtolaiskysymystä ajatellaan. Mutta tässä tekstissä kyse on nyt ennen kaikkea siitä, että meillä on uusi komissio ja haluamme käynnistää uuden keskustelun. Haluamme kuulla, mitä suunnitelmia uudella komissiolla on, mitä aikeita kollega Abramo Poloksella on. Ja olen aivan varma sitä, että täydentävät kysymykset tulevat esiin paitsi täysistuntokeskustelussa, myös sitten jatkokeskustelussa täällä libe valiokunnassa Ja muistuttaisin vielä, että koordinaattorien tavatessa kysymys näistä maahanmuuttopolitiikan muista äh, ulottuvuuksista kautta tulee esiin tämä kysymys, ei kata suinkaan kaikkia kysymyksiä, vaan niitä kaikkein olennaisimpia, joiden pohjalta voimme käynnistää keskustelun uuden komission kanssa. Thank you, Birgit. Kiitos Birgit siitä, että pidit puheen lyhyenä. Seuraavana Roberto. Niin, puhun lyhyesti. Olen aivan samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, joiden Mielestäni tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeä ja siitä tulee äärimmäisen tärkeä. Suullinen kysymys, josta me äänestämme, kattaa itse asiassa kaikki tähän alueeseen liittyvät kysymykset ja minun ryhmäni odottaa kyllä konkreettista keskustelua. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on jopa komissaari, joka on nimenomaisesti vastuussa tästä asiasta ja kaipa voimme odottaa jonkinlaisia johtopäätöksiäkin. Viime vuonna kävimme erittäin kattavan keskustelun ja meillä oli kattava päätöslauselma aiheesta ja päätöslauselman tulokset eivät mielestäni riittäneet, olimme odottaneet enemmän. Sen vuoksi me odotamme nyt, että saamme lopultakin konkreettisia tuloksia. Ja aivan kuten Timothy sanoi, niin taakkaa ei voida sälyttää yhdelle tai kahdelle jäsenvaltiolle, vaan me odotamme konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka vastuu voidaan jakaa kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. One followed. Kiitos. Sana Huon, sitten Dias de Meres, sinä Huon. make it short, uh, uh, uh, um, Kiitos ihan lyhyesti. Tässä kun uusi toimikausi alkaa, on tärkeää, että esitämme tällaisen suullisen kysymyksen, jossa on vähintäänkin kymmenen tärkeintä kysymystä kysymysmerkkeineen mukana. Tietääksemme, kuullaksemme, minkälaista sisältöä uusi komission jäsen aikoo antaa maahanmuuttokysymyksille solidaarisuus, ihmisten hengen pelastaminen ja samalla sitten ihmissalakuljetuksen torjuminen. Mutta hyvin tärkeää tässä on selvittää, että onko meillä olemassa todellista eurooppalaista doktriinia asiasta, koska Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen jäsenvaltioilla on velvollisuus, myös niillä jäsenvaltioilla, jotka ovat asiaa eh, ennalta vastustaneet, kun ajatellaan tuota entistä kolmatta pilaria, eh, sisäoikeusturvallisuusasiat. Siis tuolloinhan yhdistynyt kuningaskunta, erityisesti pääministeri Cameron, ovat todenneet, että pelastustoimet merellä tulisi äh, keskeyttää, koska ne ikään kuin aiheuttavat tällaista houkuttelevaa vaikutusta äh, ja lisäävät ihmisiä sitten salakuljetusyrityksiä. Joten meillä on velvoite, joka kattaa kaikki jäsenvaltiot, myös ne, jotka ovat tiettyjä lausekkeita ennalta vastustaneet, niin kuin yhdistynyt kuningaskuntakin. Okay, thank you Anna again for... Kiitos ja seuraavana Dias de Mera. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio. Aivan ensin olen täysin samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka puheenvuoroissaan ovat korostaneet asian merkitystä, että se todella on hyvin, hyvin keskeinen asia ja meidän täytyy näin keskeiseen kysymykseen kiinnittää neuvosto ja komission huomioon. Kohdat 1 ja 5 ovat itse asiassa mielestäni samat, mutta ei se sinänsä minua häiritse, koska meidän on painotettava solidaarisuuden merkitystä. Viimeinen huomio puheenjohtaja, Triton operaatio, tai pitäisi kutsua pikemminkin pikku triittoniksi. Miksi pikku triittoniksi? No siksi, että sen budjetti on aivan täysin riittämätön se on pikkuruinen ja samoin ajallisesti Triton on aivan onnettoman lyhyt. Sitä ei voi mitenkään verrata italialaiseen Mare Nostrum-operaatioon. Eli se on aivan, aivan, aivan pikkiriikkinen operaatio mielestäni puheenjohtaja kannattajaa, joten ähm, haluaisin myös täysistunnossa tämän kantani tuoda esiin. Minulla olisi kyllä yksi, jos toinenkin ajatus siellä jaettavana. No niin kuin jäsen Diastimer sanoi, että jopa lyhyessä keskustelussa voidaan päästä asian ytimeen. Ei välttämättä kestä kauan, että päästään itse asiaan. Seuraavaksi jäsen Björk. Tack så mycket. Jag ska också fatta... Kiitos. Minäkin voin puhua ihan lyhyesti. Cornelia ei ole nyt paikalla, mutta me GUE NGL-ryhmässä tuemme tätä suullista kysymystä. Katsomme, että asia on välttämätön nostaa esiin nyt heti. Ja kaikki nämä eri ulottuvuudet Samoin Välimeren tilanne on edelleen äärimmäisen dramaattinen, emmekä me vieläkään tiedä, mitä Mare Nostrumin suhteen tulee tapahtumaan. Tiedämme kuitenkin, että Frontexin Triton ei millään tavalla pysty korvaamaan Italian hengenpelastustoimia, jotka nyt ovat käynnissä. Joten meidän täytyy huolehtia siitä, että saamme mahdollisimman monta henkeä pelastettua, kaikki henget pelastettua välimerellä. Meillä on vastuu, yhteinen vastuu, ja Euroopan unionin eri maiden täytyy ottaa vastaan entistä enemmän pakolaisia, jotka tulevat sota-alueelta, joten me tuemme Guen taholta tätä kysymystä ponnekkaasti. Thank you, colleagues. Thank you. Kiitos kollegat, kiitos kaikille siitä, että pitäydytään tuossa sitten jäsen Yeah. A short comment. Uh, definitely. Lyhyt kommentti. <clears throat> Niin, olen yhtä mieltä tämän tekstin kanssa, aion äänestää sen puolesta. Mutta jatkossa meidän ei ehkä pitäisi esittää näin monia kysymyksiä. Pelkään, että tämä teksti sisältää liian monta kysymystä. Ja kun me esitämme kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle ja esitämme liian monta kysymystä, niin he voivat valita sopivat kysymykset ja unohtaa loput. Eli jatkossa tulisi olla vähän varovaisempi siinä mielessä, että ei esitettäisi niin monia kysymyksiä. Sihteeristö sanoi, että hän pitäisi vastata kaikkiin, mutta kyllä he voivat valikoida. Tällaisessa tärkeässä aiheessa meidän pitää asettaa heihin poliittista painetta vastata. Tässä on paljon ulkoista painetta myös, toden totta. Marraskuuhun mennessä tulemaan paljon ulkoista painetta vastata tähän kysymykseen. Me pitää varmistaa, että he vastaavat, mutta ymmärrän kyllä, mitä sanottiin juuri. Seuraavaksi jäsen Winberg. Tack för Kiitos puheenjohtaja ihmiset tässä talossa näyttävät kerta kaikkiaan äh, menettäneen käsityskykyynsä, ymmärryksensä, mitä tuohon välimereen tulee. Täällä puhutaan humanitaarisesta avusta ja muista hätätoimista, jotka eivät käytännössä toimi. Tämän sijaan tulisi tarkastella esimerkiksi ministerineuvoston analyysejä. hän esimerkiksi Libyä koskevissa päätelmissä todetaan asioita, joiden pitäisi olla aivan itsestään selviä jopa poliittisille idiooteille. Eli Jotta Välimerellä ei tapahtuisi näin monia hukkumiskuolemia, tulisi pikemminkin auttaa esimerkiksi Libyaa parantaa maan turvallisuustilannetta. Maita rikotaan tällä hetkellä rikki Äh, kylmästi ajattelevat islamistit äh, romahduttavat yhteiskuntansa. Islamistit ovat nyt sytyttäneet koko Libyan tulla, tullo, tuleen ja EU vie Siinaille, Irakin, Nigerian, Syyriaan taistelijoita, joten äh, älkäämme nyt sitten yllättykö, kun esimerkiksi pieniä pikkutyttöjä kidnapataan, raiskataan, murhataan – tämä islamistinen tuho on aivan valtavaa, joten meidän täytyisi nyt tukea komissiota sen pyrkimyksissä yksinkertaisesti auttaa maita siellä paikan päällä valvomaan rajojaan ja parantamaan omaa kapasiteettiaan. Näitä pakolaisia tulisi auttaa mahdollisimman lähellä heidän kotejaan eikä houkutella tänne. Meidän täytyisi mahdollisimman pian yhdessä auttaa esimerkiksi Libyaa niin, että Libya voi ryhtyä toimiin, jotka estävät sen, että ihmiset lähtevät välimerelle ruosteisissa purkeissaan. Nämä ihmiset tulisi pelastaa mahdollisimman lähellä eh, Pohjois-Afrikan rantoja, niin eivät sitten tulisi eh, sieltä tämän kauemmas. Thank you. Tack så mycket. Kiitos, minä aion myös puhua ruotsia. Tämä äh, äskeinen puheenvuoro tuli äärioikeistolaisen puolueen edustajan suusta ja kaikki varmaankin tietävät, äh, mistä nuo sanat tulivat. Minä toivon, että kukaan muu ei tunne olevansa sellainen idiootti kuin mitä hän äsken äh, meidän väitti olevan. Älkää kuunnelko häntä. Minulla olisi kysymys. Eihän tämä lähtökohta ole mitenkään äh, ihanteellinen. Kyllä tässä kysymyksessä on ehkä tiettyjä asioita liittyen siirtolaispolitiikkaan, joista emme kaikki ole yhtä mieltä, mutta Mare Nostrumin päättymisen vuoksi yhä useampi tulee menettämään henkensä pyrkiessään Välimeren yli. Triton ei pysty paikkaamaan Mare Nostrumin jättämää aukkoa. Kuitenkin tuen tätä kysymystä ja minun mielestäni todellista keskustelua käydään sitten, kun kuulemme vastaukset neuvostolta ja komissiolta tähän suulliseen kysymykseemme. Jotain täytyy tehdä ja maahanmuuttopolitiikkaamme täytyy muuttaa ihan juuria myöten koska muuten nämä asiat menevät yhä pahempaan suuntaan. Kiitos. So colleagues, um, It's a slightly... Kollegat, nyt on hieman epätavallinen tilanne. Meidän pitää nyt tiivistää näin tärkeä aihe tällaiseen minikeskusteluun täällä valiokunnassa. Mutta onko siellä vielä kommenttipyyntö hyvin lyhyesti? Olkaa hyvä sitten puheenvuoro loppuun, mutta en nyt näe nimeänne. Pahoittelut, en näe kovin hyvin. For, for darme la palabra. Kiitos puheenvuorosta puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Halusin vain korostaa tämän kysymy- suullisen kysymyksen merkitystä ottaen huomioon viimeaikaiset tapahtumat Espanjassa, Espanjan etelärajoilla, nimittäin Seutassa ja Meliassa. Tilanne on äärimmäisen dramaattinen. Ihmisoikeuksia poljetaan jatkuvasti valtion turvallisuusjoukot toimivat tavalla, jota ei mitenkään voi hyväksyä, joka todella polkee ihmisoikeuksia. Ja vuodesta 2005 jo sisäministeriömme on hyväksynyt nämä toimet. Joten on hyvä nostaa esiin nämä kysymykset suullisessa kysymyksessä. Euroopan täytyy kunnioittaa omaa lainsäädäntöään myös ihmisoikeuksien suhteen. Ja näin ollen Espanjan äh, hallituksen toimet äh, laillistaa laittomat, koska me tiedämme, että Pohjois-Afrikassa ja Espanjan alueilla on käytetty tapoja, jotka eivät ole hyväksyttäviä, joten Espanjan hallitus todella aikoo laillistaa nämä toimet. Kiitos. Um, Teresa, are you really pushing... Teresa. Meillä ei ole vihreiden puhuja vielä ollut. Teresa, ole hyvä. Eh, eh, solo... Halusin vain sanoa, että Espanjan hallitus on kansalaisten valitsema hallitus. Minun maassani ei ihmisoikeuksia ole rikottu, on käynnistetty tutkimus. Minä halusin nyt vain äskeiseen puheenvuoroon vastata ja puolustaa maatani, joka todella kunnioittaa ihmisoikeuksia niin kuin muutkin. Ja minä en salli, että täällä poljetaan minun maatani ja väitetään sellaista, mitä ei ole totta. I'll just give you um, a right to reply there, but let, let's just... Mä on tuohon vielä vasta, mutta siirrytään nyt äänestykseen. Kollegat, keskustelu käydään sitten täysistunnossa. On valitettavaa, että pitää tiivistää näin tärkeä keskustelu tässä tilanteessa, mutta meidän oli pakko. Ja on selvää, että valiokunnan tulee ohjata parlamenttia tässä kysymyksessä, joten varmastikin tulee tapahtumaan paljon vielä tässä välissä, erityisesti mitä tulee siihen, miten Triton tulee toimimaan. Tiedän, että jäsenet kommentoivat tätä omista näkökulmistaan. Kyllä se on dynaaminen tilanne, mutta nyt siirrymme äänestykseen tästä kysymyksestä. Minusta tuntuikin, että äänestyskortteja saattaa kadota tänään, en tiedä miksiköhän niin mahtoi olla. Voimme äänestää manuaalisesti. Kenellä ei ole äänestyskorttia, maan perii. Minusta nyt vain vähän tuntui täältä tänä aamuna. Huomatteko, arvelinkin, minä luen hyvin kehon kieltä ja näin paljon syyllisiä kasvoja täällä Huomaan kyllä, kun katselen teitä. Eli huomasin jo kymmenen minuuttia sitten, että äänestyskortteja ei ole, joten äänestämme manuaalisesti. Kättä nostamalla. Huolimatta siitä, mitä jäsen Kuelio sanoi, tuleman menettelyongelma muuten neuvoston kanssa, jos esitämme liikaa kysymyksiä, mutta kyllä me sen asian hoidamme, mutta mitä tulee asiakirjaan, niin tähän tekstiin olemme oikealla tiellä, joten äänestetään kättä nostamalla, jos kaikki suostuvat tähän. Onko näin? Hyvä on. Tästä lähtee. Eli kuka on puolesta? Vastaan, kun pitää laskea. Eli puolesta. Voisitteko vielä nostaa kättänne? jos sihteeri laskee. It's better just to see who's against and count those, no? Olisi parempi katsoa kukaan vastaan ja laskea ne ehkä. Tuli vasta nyt mieleen, mutta no. Ja niin, sinäkin Roberta. No niin, vastaan. Onko tyhjä ääniä? Huon käsi alas. Melkein oli tyhjää ääni SNDllä, mutta 351 puolesta ja neljä tyhjääntä. ääntä. 51 puolesta neljän vastaan puhuja korjaa eikä tyhjää ääniä. Kiitos. Siirrytään eteenpäin esityslistalla. Kohta seitsemän. Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu. kollegat, kuten tiedätte, komissio julkaisi ehdotuksen direktiiviksi. Sen tausta on, että puhujan mikki meni pois päältä. Kollegat, pieni tauko nyt, kun esittelijät tulevat paikalle. Colleagues, um, our rapporteur is here now, so thank you for your patience. Kollegat, esittelijä on nyt täällä. Kiitos kärsivällisyydestä. Nyt voidaan käydä listan kohta seitsemän. Voisivatko nyt sitten kollegat istua alas? Kiitos. Joten kuten tiedätte, komissio julkaisi ehdotuksen direktiivistä, joka koskee uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolesta suuntautumisesta riippumatonta yhdenvertaista kohtelua. Ja tiedoksi uusille kollegoille tämä tunnetaan horisontaalisena syrjinnän kieltävänä direktiivinä vuodelta 2008 niin sanotusti. Huhtikuussa 2009 parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa ja silloin esittelijä oli Kathleen Boitenweg ja seitsemännen lainsäädäntökauden aikana esittelijä toimi Raul Romeva Irueda ja nyt esittelijänä on Ulrike Lunacek, joka juuri saapui. Joten Ulrike, nyt sitten päivität meille tilanteen. Lisäksi kuulemme Italian puheenjohtajavaltiolta kannan ja komissiokin puheenvuoron, mutta ensinnäkin kuulemme puheenjohtajavaltiolta kommentin tai puheenvuoron, joten Viglietta. Olkaa hyvä. E, grazie intanto per questa. Kiitos. <clears throat> Kiitoksia tästä mahdollisuudesta saada kohdata parlamenttia keskustella tämän asian tämänhetkisestä tilanteesta. Viime vuosina puheenjohtajat, meitäkin edeltävät puheenjohtajat ovat edenneet tässä asiassa paljon. Tämä on monimutkainen asiakokonaisuus. Mutta ymmärrämme, että edistystä on vielä tehtävä. Ymmärrämme, että työllisyysdirektiivi on vasta hyväksytty. Se on kattavampi, koska siinä puhutaan muun muassa syrjinnästä ja siinä otetaan huomioon kaikki ne alueet, joilla on vielä tarpeen tehdä edistystä. Me olemme tehneet tämän vuoden aikana hyvää työtä, olemme kiinnittäneet huomiota erityisiin yksityiskohtiin. Jotkut muut puheenjohtajavaltiot ovat keskittyneet esimerkiksi ikään, jotkut vammaisuuteen ja niin edespäin. Kreikan, Kreikka puheenjohtajana teki erittäin hyvää työtä, sai aikaan edistystä ja jätti meille oikein hyvät lähtökohdat jatkaa omaa työtämme. Kun esimerkiksi ajatellaan sitä työtä, jota on tehty myönteisten toimien osalta, jotta voitaisiin panna piste syrjinnälle, tai kun ajatellaan sitä työtä, jota on tehty ikäsyrjinnän osalta, niin kyllä, ihan selvää on, että meillä on hyvät lähtökohdat lähteä eteenpäin. Sanoisin, että meillä on vielä neljä avointa kysymystä, joita neuvosto ei ole vielä selvittynyt, koska 94 artikla edellyttää yksimielisyyttä 28 jäsenvaltiolta. Eli nämä neljä avointa kysymystä liittyvät ylipäänsä sovellusalaan niin sanottuihin ennakoitaviin <clears throat> toimiin ja vammaisuuden määritelmään. Ne liittyvät myös subsidiariteettiin, eli siihen, miten toimivaltoja jaetaan kansallisesti ja EU-ssa – ne liittyvät myös direktiivin oikeudelliseen varmu, oikeusvarmuuteen. Ja me olemmekin työstäneet näitä kysymyksiä työryhmässä. Meidän aikemme kun nyt tiedämme, mitkä ovat vaikeudet ja kun nyt tiedämme, mitä uuden komission puheenjohtaja on sanonut, eli että tämä on prioriteettiasiakirja, niin olemme keskittyneet nimenomaan kahteen seikkaan. Ensinnäkin siihen, että haluamme tehdä eron järkevän ratkaisun ja saatavuuden tai äh, saatavuuden välillä. Mehän olemme, mehän tiedämme, että tätä saatavuus- tai pääsylakia, Accessibility Act-säädöstä ei ole vielä hyväksytty. Toinen seikka liittyy valvontaan, koska me olemme sitä mieltä, että että direktiivistä puuttuu sellainen järjestelmä, jonka myötä jäsenvaltioiden olisi, jäsenvaltioilla olisi velvollisuus kerätä tietoa syrjinnän vastaisesta politiikasta kaikkialla Euroopassa. Haluan nyt puhua lyhyesti, koska olen aivan varma, että komissio haluaa vielä käyttää oman puheenvuoronsa, mutta sanon, että näiden kahden seikan lisäksi, vammaisuuden ja valvonnan lisäksi, puheenjohtajavaltio on asettanut itselleen vielä kaksi muuta painopistettä. Ensinnäkin haluamme käydä tämän koko tekstin läpi uudestaan, koska on luultavaa, että että kaikkien näiden työntäyteisten vuosien jälkeen me emme ehkä enää näe metsää puilta, kun ajatellaan tätä direktiiviä. Me olemme keskittyneet syrjinnän eri yksittäisiin osa-alueisiin, joten meidän täytyy vielä kerran lukea koko teksti läpi ja katsoa, mitkä ovat kaikkein problemaattisimmat kysymykset. Tiedän, että neuvostossa joillain valtuuskunnilla on ongelmia sisällyttää tekstiin ohjeita tai ohjeisiin liittyviä asioita tai sosiaaliseen turvaan liittyviä asioita. Nämä ovat yksi prioriteetti alueamme ja toinen prioriteetti on se, että haluamme jatkaa siitä, mitä EPSCO-neuvostossa 11.12 tullaan toteamaan. Haluamme siellä katsoa, mitkä ovat todelliset esteet neuvostossa, jotta päästäisiin eteenpäin tämän asiakokonaisuuden parissa. Haluan korostaa painottaa ja alleviivata sitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä direktiivin tavoitteen kanssa. Mutta meillä on, siis meillä on muita ongelmia ehkä, mutta kukaan ei kyseenalaista ää, sitä periaatetta, että meidän täytyy nyt täyttää ne porsanreijät joita Euroopassa vielä on. Ennen EPSKOa asiakirja menee Koreperin tietenkin, ja siellä varmasti käydään myös keskustelua ja pyritään löytämään vaihtoehtoja. Ja on myös syytä, siis koska jos, jos tämä direktiivi kohtaa ongelmia, on syytä pohtia, minkälaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja meillä olisi niin, että saadaan aikaan hyvä teksti. Kiitos. Olisin juuri sanomassa jotain, mutta eipä mitään. Eli jäsenvaltiot jakavat direktiivin tavoitteet, kaikki jakavat nämä tavoitteet, mutta en tiedä mitä se oikeastaan tarkoittaa mutta odotan jo innolla, että esittelijämme esittelee tätä tarkemmin. Siellä oli jollakin yskän kohtaus, mutta eipä mitään. Nyt sitten komission puheenvuoro Olivera. Thank you, Mr. Chairman, and uh, good morning. Kiitos puheenjohtaja. Huomenta kaikille esille, naiset ja herrat. Tämä on hyvin yksinkertaista. Haluaisin nostaa varmistaa, mitä jo tiedätte. Eli komissio ilmaisi selvän poliittisen sitoumuksensa sinne, että hyväksyttäisiin tämä direktiivi. Se tapahtui juuri äskettäin. Mielestä direktiivi on tarpeellinen. Uskomme, että ehdotus on järkevä. Ja sit, jos sitä pitää parantaa, niin sitä voidaan parantaa. Kuten tiedätte, puheenjohtaja Juncker täällä parlamentin edessä selitti, että hän pyrkii vakuuttamaan vastahankaan olevat jäsenvaltiot neuvostossa hyväksymään tämän ja että se hyväksyttäisiin neuvostossa. Ja oikeusasioiden ja kuluttajasioiden komissaari Vera Jurdova myös ilmaisi halukkuutensa tehdä töitä tämän asian eteen ja että se on hän, yksi hänen prioriteeteistaan. Lisäksi haluaisimme viitata Italian puheenjohtajavaltion puheenvuoroon ja heidän toimintaansa. He ovat tehneet loistavaa työtä vaikeissa olosuhteissa. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä ja se on perustunut aikaisempien puheenjohtajien työhön ja olemme pyrkineet parantamaan teknistä näkökohdista tekstiä edelleen. Ja ilomme oli vielä tavata parlamentin varapuhemies Lunacek ja odotamme innolla tulevaisuudessa myös yhteistyötä. Haluaisin myös huomauttaa muutamaan näkökohtaan. Tässä asiassa on tärkeää huomata, mikä vaikutus on ollut varjoesittelijöiden valinnalla. Ja eri ryhmien intressit ovat nähtävissä tässä asiassa. Ja lopuksi pyydän tukeanne lähitulevaisuudessa tässä asiassa, kuten tiedätte, parlamentti on pyytänyt tätä direktiiviä ja se on tukenut komissiota työssään. Ja haluaisin muistuttaa hienosta työstä, jota Katalaina Butenweg on tehnyt, joka johti hyväksymiseen tässä direktiivin päätöslauselmassa. Ja pidä unohtaa myöskään aikaisemman esittelijän Raul Rumeva I. Ruedan työtä. Uskomme, että jos direktiivi hyväksytään joskus, niin se tulee johtumaan siitä, että parlamentti on ponnistellut voimakkaasti tukeakseen komissiota ja tukeakseen tämän hyväksymistä neuvostossa, joten pyydämme jatkamaan hyvää työtä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos. Nyt esittelijän puheenvuoro Ulrike Lunacek. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, olen todella nyt uusi esittelijä ja näin olen hyvin tyytyväinen siihen, että asian esityslistalla. Samoin haluan kiittää puheenjohtajavaltio Italiaa siitä, että se on edistämässä näitä asioita ja komissiota tietenkin myös tuesta ja yhteistyöstä. Mielestäni tärkein kysymys tässä on nyt yksinkertaisesti se, miksi tietyt jäsenvaltiot eivät näe yhdenvertaisuutta kysymyksenä, joka todella tulisi sementoida lainsäädäntöön ja täytäntöön panna. Rova Viljetta, tiedän, että te uskotte yhdenvertaisuuteen, mutta niin kuin puheenjohtaja totesi, kyllähän äh, kaikki jäsenvaltiot periaatteessa tukevat syrjimättömyyttä, mutta ihmettelen, miksi ne eivät sitten edistä asioita omissa lainsäädännöissään. Nyt kyse ei itse asiassa enää ole teknisistä yksityiskohdista eikä oikeusvarmuudesta. Ei kyse myöskään ole eri yksityiskohdista. Jos komissio nyt toteaa, että teksti voidaan hyväksyä, niin kyllä – mutta ei se tässä oikeastaan nyt ole keskeinen kysymys. Keskeinen kysymys on poliittinen tahto. Italia puheenjohtajavaltiona ja jotkut aiemmatkin puheenjohtajavaltiot ovat tätä poliittista tahtoa osoittaneet, mutta nyt villakoiran ydin onkin siinä, miten saadaan nämä vielä epäröivät jäsenvaltiot liikkeelle. Kyse on politiikasta eikä teknisistä yksityiskohdista. Kyse on yhdenvertaista kohtelusta. Esimerkiksi työllisyysdirektiivissä todetaan, että kaikki mistä hyvänsä syystä heitä voitaisiinkaan syrjiä. Kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti. Eli mikä ihme tässä nyt enää on ongelmana? Onpa kyse sitten rodusta tai ihon väristä, niin kuka hyvänsä voi vaikkapa kannella disko, diskosta, jos ei pääse diskon sisään rotunsa vuoksi. Mutta ajatellaan sitten ne ihmistä, joka on pyörätuolissa tai vaikkapa homoparia. He eivät samaista diskoa voi haastaa oikeuteen syrjinnästä. Joten tässä todella myös syrjitään ne eri syrjittävien ryhmiä. Ja tämä asia meidän täytyy saada hoidettua. Ja kun ajatellaan nyt esimerkiksi pääsyä eri paikkoihin. Esimerkiksi pyörätuolipotilailla on samat oikeudet kuin meillä kaikilla päästä eri paikkoihin ilman, että joutuvat pyytämään apua keneltäkään. Minulla oli itse asiassa eräs ystävä Itävallan parlamentissa aiemmin. Hän todella taisteli Äh, hän ei halunnut pyytää apua, hän kieltäytyy pyytämästä apua keneltäkään. Äh, esimerkiksi liian jyrkkiä liuskoja ajakseen tai, tai päästäkseen, päästäkseen vessaan. Hän ei halunnut pyytää tätä apua ja meillä, meillä on tehtävä täysin selväksi, että kansalaiset odottavat Euroopan unionilta yhdenvertaista kohtelua. Kansalaisten yhdenvertaista kohtelua kaikkien kansalaisten ja mm, minä nyt pyytäisin ja itse asiassa vaatisin Euroopan parlamentin paikalla olevilta jäseniltä, jotka tulette puolueista, jotka ovat hallitusvastuussa kotimaissanne. Pyytäisin ja vaatisin teitä nyt puhumaan puolueiden edustajien kanssa. Kyse on kansalaisten oikeuksista. Kyse on asioista, joita me Äh, aina kerromme vaalikampanjoissa, kuinka tärkeitä nämä asiat ovat kaikille kansalaisille, mutta silti emme saa itse asiassa tarpeeksi aikaan. Tai kyllä me parlamentissa, kyllä komissio, kyllä neuvosto saavat asioita aikaan. Neuvostohan aina vaan väittää, että EU tekee virheitä, mutta tällä kertaa asia on kyllä nyt päinvastainen. Tämä oli tämä minun yleinen puitteista katsoa, niin kyse on syrjimättömyydestä kaikilla aloilla ja kyse on siitä, että toisi, joillekin ei voi antaa oikeuksia ja toisia syrjiä, mutta näin itse asiassa jo on esimerkiksi rotua käsittelevän syrjimättömyyden suhteen. Heillä on on paremmat oikeudet kuin sitten vaikkapa vammaisilla. Ja kun tämä on kerran laillisesti sitova syrjimättömyysperiaate, joka koskee rotua ja ihonväriä, niin sen tulee koskea myös muita syrjinnän syitä, koska eh, ihmisiä ei näin kohdella samoin yhdenvertaisesti. Olen hyvin iloinen siitä, että komission puheenjohtaja Juncker on hyvin selväsanaisesti todennut, että tämä on hänelle merkittävä painopistealue ja samoin Rova Jurova oman salkkunsa suhteen on näin todennut, joten olen tyytyväinen siihen, että myös komissiolta saamme nyt hyvin painavaa tukea. Olen luottavainen ja toivon, että paitsi että Italia kaudellaan myös seuraava eli Latvia tulee olemaan rinnallamme tässä taistelussa. Yksi juttu vielä Joskus jotkut hallitukset, jos oikein muistan, taisipä olla Saksan hallitus vuosien ajan, joka, jotka ovat perustelleet ja todenneet, että tämä tulee liian kalliiksi, maksaa liikaa. Kyllä, kyllä. Kyllähän esimerkiksi pyörätuolissa istuvien ihmisten pääsy eri paikkoihin ja tämä mahdollistaminen maksaa rahaa. Mutta entäpä, jos, entäpä sitten vanhemmat, joilla on lapsi vaunuissa tai rattaissa. Yhtä vaikeaa heidän on mennä vaikkapa sinne postikonttoriin, jos tiellä on muutamakin porras. Kyllä tämä, kyllä tämä jotain maksaa. Maksaa toki, mutta mitä maksaa se, että ihmisiä syrjitään? Se aiheuttaa suuria vaikeuksia yksilöille elää yksityiselämäänsä, mutta myös ammatillista elämäänsä täysi painoisesti. En pidä tästä argumentista, mutta joskus se on pakko nostaa esiin, koska kyllähän tämä sitten aiheuttaa kustannuksia myös yhteiskunnallemme ja taloudellemme, jos niin haluatte, koska ihmiset, joilla on, joilla on lahjoja, potentiaalia, eivät täysimääräisesti voi toteuttaa itseään, elää elämäänsä myöskään työmarkkinoilla, jos heillä ei ole pääsyä eri palveluihin tai paikkoihin, joten kyllä tästä on itse asiassa parlamentti tehnyt vaikutusarvioonkin, mutta pitäisi mennä vielä pidemmälle. Mitä kustannuksia aiheuttaa täytäntöön panemattomuus? Näitä tietoja minulla ei nyt ole, mutta voisin hyvinkin kuvitella, että eh, täytäntöönpanon eh, toteuttamatta jättäminen maksaa tai aiheuttaa ihan yhtäläisiä kustannuksia kuin itse täytäntöön paneminen, joten tämä on sellainen argumentti, jota meidän ei tule sallia hallitusten käyttää. No niin, anteeksi, että puhuin hiukan pitkään ja tuli hiukan myöhässäkin tuossa alussa, mutta nyt haluan antaa muillekin mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Kiitän puheenjohtajavaltio Italiaa, kiitän komissiota siitä, että se on rinnallamme. Työ jatkuu ja nyt haluan todella kuulla kollegoita täällä parlamentissa mitä ajatuksia teillä on näiden hallitusten liikkeelle saamiseksi hallitusten, jotka vielä ovat poteroissaan? Eli kyse on paitsi periaatteesta myös ihan jokapäiväisistä oikeuksista, jotka koskevat kaikkia unionin kansalaisia. Kiitos. Kiitos Urike. Eli varjoistelijat ovat kaikki täällä, jotta he voivat esitellä aihetta ja purkaa sitä, mitä puheenjohtajavaltio ja esittelijä komissio sanoi. Germana Viglietta, teillä oli yskään kohtaus. En siis halunnut esittää kysymystä, halusin vain sanoa, että, tai halusin varmistaa sen, että puheenjohtajavaltio on samaa mieltä niistä edellisistä asioista. Ja Ulrike Lunacek esitti samansuuntaisen kommentin, mutta sehän ei vaatinut sinänsä vastausta. Haluaisin vain kuulla siitä, että mikä käytännön edistyminen on ollut puheenjohtajavaltion toiminnassa. Se ei vaatinut sen tarkempaa vastausta, tämä huomautukseni. Ennen kuin päästään varjoistelijat vauhtiin, joten ensin pyydän varjoistelijan, olkaa hyvä. Equal treatment and... Kiitoksia puheenjohtaja. Syrjimättömyys ja tasa-arvoinen kohtelu ovat kaikkein tärkeimpiä EUn periaatteita – ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta ne toteutuvat. Me teemme työtä tämän asiakokonaisuuden parissa, ja täällä on vielä asioita, joita ei ole saatu ratkaistuksi. Direktiivin tavoite on saada aikaan tasa-arvoista kohtelua riippumatta ihmisen sukupuolisesta, uskonnollisesta ja niin edespäin suuntautumisesta. Enkä usko, että tätä periaatetta kukaan kyseenalaistaa. Kaikki haluamme saavuttaa tämän tavoitteen kyllä direktiivi varmasti jättää myös jäsenvaltioille sijaa joustavuutta saavuttaa nämä yhteiset normit, syrjimättömyysnormit. Joka tapauksessa meidän tulisi tukea sitä, että direktiiviä ja sen sisältämiä arvoja tuettaisiin vielä enemmän. Siksi toivon, että saamme työn tämän välineen parissa valmiiksi ja että menettelytapoihin liittyvät ongelmat eivät estä kansalaisiamme nauttimasta tasa-arvoisesta kohtelusta. Luotan siihen, että Italia puheenjohtajavaltiona pystyy ratkaisemaan nämä neljä ongelmaa, jotka ovat vielä jääneet ratkaisematta. Ja toivon, että todellisen direktiivin, direktiivin todellisen täytäntöönpanon valvonta toteutuu. Kiitos EPPn varjostelija Seuraavaksi Koratsabil. I also welcome that the Italian presidency... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös Italian puheenjohtajavaltoja, että saadaan tämä lukiutunut tilanne neuvostossa purettua ja että aletaan keskustelut mandaatista. Totta kai meillä on yhteisiä arvoja, pitäisi kuitenkin kaikkien näiden vuosien jälkeen tästä keskustella vielä, eikö tämä pitäisi olla itsestään selvää, että vastustamme syrjintää EU-ssa ja että haluamme tasa yhdenvertaista kohtelua nyt on aika siirtyä eteenpäin mielestäni, eli että arvioimme, mitkä todelliset ongelmat ovat neuvostossa ja käsitellään niitä. Olen samaa mieltä kaikesta, mitä esittelijä sanoi. Eli olemme hyväksyneet vuonna 2009 kannan täällä parlamentissa. Eli haluaisin pyytää Italian puheenjohtajavaltiota, joka sanoi, että nyt he avaavat keskustelun ja arvioivat uudestaan kaiken. Oletteko ottanut huomioon parlamentin kannan kuusi vuotta sitten ja aiotteko ottaa sen huomioon ja missä määrin? Sanoitte, että tulette keskittymään kahteen aiheeseen, mikä on minusta hyvä. Ero esteettömyyden ja muiden asioiden välillä haluaisin ymmärtää paremmin, miten tähän suhtaudutaan. Ymmärrän, että on kuluongelmia tällä hetkellä, sillä kuluja on tiedossa tietyissä jäsenvaltioissa – jotka liittyvät toissijaisuuteen, toimivallan jakoon ja muuta, mutta mielestäni emme voi arvioida näitä ainoastaan kulujen näkökulmasta näitä asioita, joten tätä pitää käsitellä. Ensimmäisenä keskustelu parlamentissa täytyy keskittyä näihin asioihin. Odotan jo innolla työtä esittelyyn ja varjoesittelyiden kanssa, miten saada tilanne eteenpäin ja pyydän Italiaa, että koska sanoitte, että 11. joulukuuta tästä on kokous, toivottavasti tässä ei vasta aloiteta keskustelua tuolla kokouksessa, vaan saadaan aikaan konkreettinen ehdotus, missä osa-alueissa voidaan saada aikaan edistystä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Kiitos. Sitten SND puolesta puhuu Silvi Guillaume. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen tästä ehdotuksesta ja eh, olen tyytyväinen myös siihen, mitä Italia puheenjohtaja eh, valtiona sanoi. En nyt ihan ole varma siitä ilmiömäisestä edistyksestä, jota on tehty, mutta olen kuitenkin yhtä mieltä tämän direktiivin päämääristä. Minuakin askarruttavat nämä kysymykset, jotka liittyvät sovellusalaan. Olisi hyvä, jos myös parlamentti voisi kantaa kortensa kekkoon tämän asian edistämisessä. olemme joutuneet viime vuosina kokemaan, että tämän, tämän, tähän asiaan on tullut monia kapuloita rattaisiin on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että edelleenkin jokaisessa jäsenvaltiossa syrjiminen vain lisääntyy. Tämä ei koske ainoastaan vammaisten syrjintää, vaan ylipäänsä syrjiminen lisääntyy. Ja nyt nämä euro, viimeisimmät Eurooppa-vaalit osoittivat, että tarvitaan sellaista Eurooppaa, joka haluaa suojella kansalaisia ja torjua syrjintää. Ja tämä asia on äärimmäisen arkaluontoinen, äärimmäisen tärkeä. Me emme voi millään tavalla selittää kansalaisillemme tai perustella kansalaisillemme tätä blokkia, tätä, <clears throat> näitä kapuloita rattaissa. Meidän, meidän täytyy osoittaa, että me olemme olemassa myös kansalaistemme suojelemiseksi, emme ainoastaan kriisin ratkaisemiseksi, talouskriisin. Pari kysymystä. Ensimmäinen liittyy liittyy eri, eräiden jäsenvaltioiden käyttämiin perusteihin, joiden vuoksi direktiivi on blokkaatunut. Ne liittyvät muun muassa kustannuksiin. Ehkä olisi syytä pohtia myös sitä, mitkä kustannukset olisivat, jos tätä tekstiä ei olisi, jos tätä direktiiviä ei olisi. Eli tämä mm, keskustelu ei ole ainoastaan moraalista, vaan tämä on täysin konkreettista. Jos ajatellaan vaikka terveyshuoltoon pääsyä, asuntojen saatavuutta, töiden saatavuutta, niin kun otetaan huomioon, että kaikilla näillä aloilla, kaikki nämä ovat sellaisia asioita, joissa syrjintää mm, esiintyy, niin täytyy vain miettiä, että mikä olisi hinta – siitä, jos direktiiviä ei hyväksyttäisi. Ja toinen kysymys. Monien blokkivuosien jälkeen, ja tästähän tullaan keskustelemaan Korepirissa ja EPSKossakin, niin haluaisin kysyä, minkälaista pelivaraa tässä vielä on? entinen oikeusasioista vastaava komissaari öö, väläytteli vahvistetun yhteistyön mahdollisuutta. Olisiko se mahdollisuus viedä tätä asiaa eteenpäin? saisiko se tämän keskustelun alkamaan uudestaan tästä jumitilanteesta? Koska ehkäpä tältäkin kantilta voisimme lähteä käsittelemään tätä kysymystä. Thank you very much, Silvi. Kiitos, Silvi. Sitten liberaalin puolesta Sofi Intervelde. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää puheenjohtajavaltio Italian edustajaa ja komission edustajaa heidän tuestaan. Olen toiminut varjoesittelijänä jo toissa kaudesta alkaen. Tämä on kyllä yksi kaikkein pisimpään käsitteillä ollut asia Euroopan unionissa sen historiassa. No, tämän ovat toki muutkin jo todenneet. Ja puheenjohtaja valtio Italian edustaja totesi, että kyllä jäsenvaltioilla on kaikilla samat tavoitteet, mutta ilmeisestikään näin ei voi olla sillä Euroopan parlamentti on ottanut kantaa jo maaliskuussa 2009. Kopioikaa se ja hyväksykää se, jos niikseen tulee älkäämme nyt teeskennelkö. Ei tähän liity minkäännäköisiä teknisiä hankaluuksia. Kyse on poliittisen tahdon puutteesta. Vuodesta 2008, eli alkuperäisen ehdotuksen tekemisen jälkeen, poliittinen todellisuus on muuttunut ja monet nyt hallitusvastuussa olevat puolueet ovat kovan paineen alla rasistiset muukalaisvihamieliset, homofobiset, mustalaisvihamieliset, antisemitistiset, islamofobiset puolueet, populistipuolueet ovat todella painostaneet hallituspuolueita. En tiedä, unohtuuko tästä listasta nyt joku. Kyllä se taisi aika kattava olla. Kyllä, toteaa puheenjohtajakin. Niin, onko tämä sitten syy sille, että hallituspuolueet pelkäävät todella aidosti lähteä liikkeelle? Jos he ovat rehellisiä sen suhteen, että tämä on mukaan joku tekninen ongelma, niin miksi eivät sitten yksi kerrallaan ähm, ilmaise kantansa tähän tekniseen ongelmaan liittyen. Jos kaikki ovat yhtä mieltä yhtäläisestä kohtelusta, asia voidaan saada hyvin nopeasti hoidettua yhdessä iltapäivässä. Ja muistutinkin teitä jo siitä, että prosessi käynnistyi vuonna 2008, nyt eletään vuotta 2014. Milloin jäsenvaltiot sitten odottavat tai ajattelevat tämän asian tulevan valmiiksi? Kauanko kansalaisten vielä tulee odottaa? Yhtäläisen kohtelun kustannuksia, vammaisten yhtäläisen kohtelun kustannuksia tässä pidetään jonkinnäköisenä tekosyynä, mutta niin kuin Ulrike Lunacek, en minäkään ymmärrä, että mitenkä äh, sellainen, joka tarvitsee hieman apua, mutta on kuitenkin hyvin tuottava, muka tulisi jotenkin kalliiksi. Tämä on pelkkää roskaa. Ja ylipäätään moraalinen argumentti tässä on hyvin vahva, joten älkää, älkää nyt ainakaan vammaisia tässä syntipukkeina pitäkö. Vuodesta 2008 tämä asia olisi ehditty hoitaa jo moneen kertaan direktiivillä tai ilman, jos olisi haluttu, kun puhutaan vaikkapa rakennusten esteettömyydestä tai uusien rakennusten rakentamisesta. Tämä olisi kaikki ehditty hoitaa vuodesta 2008. Mikä ihme tässä kestää? Ja miksi jäsenvaltiot tarvitsevat asiaa hoitoa ylipäätään eurooppalaista direktiiviä? Eikö nyt jäsenvaltioiden tulisi voida ihan subsidiariteetin nimissä huolehtia kaikkien kansalaistensa yhdenmukaisesta kohtelusta ilman mitään eurooppalaisia direktiivejä? Pudotetaan naamiot, lopetetaan kauniiden sanojen puhuminen, hoidetaan asia saman tien, vaikkapa sitten Euroopan parlamentin ehdotukseen pohjautuen. Kiitos. Kiitos. Selvä. Kiitos Silvi ja Sofi. Seuraavana Pisikonis, olkaa hyvä. Mr. Chairman, uh, GUE NGL. Puheenjohtaja GUE NGL tukee täysin palkein tätä direktiiviä. Jos kohta minun täytyy tuomita se tekopyhyys, jota täällä kuullaan komission ja neuvoston puolelta tässä asiassa, Euroopan eliitit vannovat perusoikeuksien nimeen, mutta tosiasiassa eivät halua, että heitä sitoisivat konkreettiset säännöt, joiden avulla pyritään varmistamaan ihmisoikeudet, ja siksi eivät halua mennä eteenpäin tämän direktiivin parissa näinkään monen vuoden jälkeen. Annan yhden tai pari konkreettista esimerkkiä siitä, kuinka eurooppalaiset, eurooppalainen eliitti ymmärtää ihmisoikeudet ja tasa-arvoisen kohtelun. Kun ajatellaan Troikka-ohjelmaan muistiota, joka on siis, jota on tuputettu tietyille jäsenvaltioille, esimerkiksi Kreikassa, Troikka, joka koostuu 60 prosenttisesti keskuspankista ja komissiosta, on pakottanut Kreikan kitkemään juurineen vammaisten sosiaaliset edut ja oikeudet. Tämä on räikeä artiklan 21 rikkomus perusoikeuksien peruskirjasta, joka on voimassa. Joten on päivän selvää se, että he eivät halua, että heitä sitoisivat vielä yksityiskohtaisemmat säännöt, kuten esimerkiksi direktiivin sisältämät säännöt. Ja mitä tulee työllisyysasioihin, niihinkin liittyvät säännökset ovat jo voimassa, niin Troikka on pakottanut Kreikan hallituksen alentamaan kaikkein alhaisimpiakin ö, palkkoja, nuorten ihmisten palkkoja, eli 15 prosenttia vähemmän kuin minimi toimeentulo edellyttäisi. Huolimatta siitä, että, että direktiivin mukaan, joka on jo voimassa, sanotaan toisin, ja myös artiklassa 21 perusoikeuksien perussopimuksessa aivan selkeä sanaisesti kielletään tällainen syrjintä. Siksi on päivän selvää se, että poliittista tahtoa ei ole, ja meidän täytyy tuomita tällainen hypokratia. Kiitos. Sitten Timothy Kirkhope, ECR. President, je vais parler en Kiitos puhunjohtaja, puhun Puolaa. Chciałem podziękować e, pani Ulipsel. Ensinnäkin haluaisin kiittää Ulrike Lunacekia ja Sophie Intveldia, jotka mainitsivat vammaiset henkilöt, joten kiitos vetomuksista, jotka vaativat lisää solidaarisuutta tällaisille ihmisille. Olin parlamentin puhemies Puolassa ja noihin aikoihin teimme paljon työtä noin ihmisten eteen. Arkkitehtuuria muutettiin ja helpotuksia tehtiin rakennuksiin muun muassa, mutta haluan sanoa vain yhden asian. Kun komissaaria, komissaaria kuultiin, kuulimme, että kollegio, eli koko ryhmä, on sitä mieltä, että LGBT-oikeudet, niitä pidetään osana tätä konsensusta. Ja tätä konsensusta mielestäni ei ole. Ja tämä ei liity ainoastaan Puolan Unkarin tai Liettuan perustuslakeihin. Ja kyse ei ole pelkästään Kroatian kansanäänestyksen tulosta siitä, että tässä ei ole sopimusta, mutta on protesteja ja liikehdintää myös muualla, muissa maissa, joissa tämmöisiä lakeja hyväksyttiin. Joten on maita, jotka vastustavat useita oikeuksia, jotka kuuluisivat LGBT-ryhmille, sillä kyse on monogamisen perheen sosiaalista normista, jonka pitäisi olla osa lainsäädäntöä, eikä se pitäisi olla ainoastaan ehdotus monien vaihtoehtojen välillä. Joten haluan sanoa seuraavaa. Se, että edistetään homoseksuaalisuutta ja sen poliittisuutta, se jakaa Euroopan, se jakaa meidät. Ja myös kun painostetaan maita, jotka eivät vielä ole yhteisössä mukana. Jos lisäämme LGBT-oikeudet keskusteluihin Moldovan tai Georgian kanssa, niin, ja se lisää auktoriteettiamme, meidän valtiomme, meidän yhteisömme on demokraattisten valtioiden yhteisö, mutta ei yhteisö, joka kyseenalaistaa Euroopan kulttuuriperinnön. Kiitos. Kiitos. Seuraavana sitten SND-ryhmän edustaja. Uh, thank you very much. I... Kiitos. Minäkin haluan muiden mukana korostaa tämän asian vammaistenkin oikeuksien toteutumisen kiireellisyyttä. Meillä oli itse asiassa Tallinnassa juuri kokous viime viikolla. Kokouksessa oli monia, paitsi pyörätuolissa istuvia ihmisiä, myös muita vammaisia ihmisiä. Ja kats- me puhuimme ihmisarvoisesta elämästä ja he todella pyysivät apua myös meiltä Euroopan unionissa, Euroopan parlamentilta. Kyse on paitsi pääsystä työmarkkinoille, kyse on muistakin asioista. Ehkä 80 prosenttia prosenttia vammaisista joutuu päivittäisessä elämässään todella kärsimään. Heidän ihmisarvonsakin kärsii tästä. Heillä on valtava taakka ja heidän perheillään on valtava taakka. E, e, he, valtiot eivät katso, että ovat velvoitettuja auttamaan näitä perheitä, näitä ihmisiä tavalla, joka varmistaisi heidän arvokkuutensa. Eli kyse on myös tästä arvokkuudesta. Kaikilla ihmisillä on mm, oikeus tähän, vaikka heillä olisi monenlaisiakin vammoja. Ja jos vammaiset voivat tehdä työtä, tällä on tietenkin taloudellinen puolensa, mutta ei kyse ole yksin omaan taloudesta. Kyse on todella myös arvokkuudesta. Kiitos. Kiitos. Seuraavana Stevens, Helga Stevens. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että vammaisia on 10 prosenttia kansalaisistamme ja jos mukaan lasketaan heidän perheenjäsenensä ja ystävänsä, kyseessä on erittäin suuri laaja ryhmä ja heitä tulee kohdella täysiarvoisina kansalaisina. Tämä on aivan äärimmäisen tärkeää. Ei direktiivi todellakaan kaikkea tule ratkaisemaan, mutta se on kuitenkin oikea askel oikeaan suuntaan ja tärkeä askel oikeaan suuntaan. Tässä tarvitaan tällaista ajattelutavan muutosta. Hyvänen aika, vammaisilla on hyvin paljon annettavaa yhteiskunnissamme, mutta heille täytyy antaa mahdollisuus tähän. Ja Tämä mahdollisuus voidaan antaa poistamalla esteet esimerkiksi koulunkäynniltä, asumiselta, osallistumiselta yhdistystoimintaan tai ylipäätään täysiarvoiseen toimintaan kansalaisena. Nämä esteet on purettavana ja meidän täytyy todella keskittyä tähän esteettömyyteen on niin monia esteitä, jotka estävät osallistumisen yhteiskunnalliseen toimintaan ja elämään ylipäätään kun ajatellaan vammaisia. Monet, tai oikeastaan lähes kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet vammaisten oikeuksien julistuksen. Ja meidän täytyisi nyt todella muistuttaa sitä, että nyt on aika ryhtyä sanoista tekoihin. Tietenkin Kaikilla jäsenvaltioilla on kansalliset lainsäädäntönsä ja viranomaisten on aktiivisesti toteutettava myös direktiiviä ja toimittava ikään kuin roolimalleina muille kaikkien jäsenvaltioiden täytyy todella kääriä hihat ja tehdä näistä asioista totta niin, että voidaan puhua sisällyttävästä politiikasta. Kiitos. Thank you very much, Helga. Kiitos Helga. Seuraavana Monet ovat pyytäneet puheenvuoroa, joten yritän nyt katkaista puheenvuorolistan. Seuraava Peter Niedemüller. Ole hyvä. Thank you, <coughs> thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Muutama sana unkariksi, koska puolalaiset kollegani esittivät muutamia huomioita Unkarista. Niin, Haluaisin katsoa hiukan ajassa kymmenen vuotta taaksepäin. Täällä joku sanoi, että ei ole yhtä perhemuotoa, joka menisi ylitse muiden. En minä sanoisi, että Unkarin yhteiskunta tuomitsisi sellaiset perheet, jotka eivät vastaa perinteistä perhemallia. Unkarin yhteiskunta ehkä on eri mieltä, mutta normaalit ihmiset, kansalaiset hyväksyvät erilaiset perhemuodot ja mielestäni on järkyttävää syrjintää olla muuta mieltä. Kun puhutaan syrjinnästä esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, niin se on kyllä törkeä ihmisoikeusrikkomus. Thank you, Peter. Uh... Kiitos, Peter. Nyt Uczowski. Panie Przewodniczący, Wysoka komisja, też będę mówił e, tak jak pan poseł Marek Jurek w języku... Arvon kollegat, voinko puhua puolan kieltä? Jos lähestymme hyvän tahtoista tätä ja keskitymme aiheisiin, jotka ovat vammaisten oikeuksien edistäminen, niin tästähän ei ole mitään kiistaa. Jos komissio tarjoisi meille luonnos, direktiiviluonnosta, jossa keskityttäisiin vammaisten oikeuksiin, niin me emme näkisi siinä ongelmaa. Valitettavasti en voi olla samaa mieltä yhden aikaisemman puhujan kanssa, joka syytti tiettyjä jäsenvaltioita ja hän puhui juutalaisvastaisuudesta ja syrjinnästä niissä Lissabonin sopimuksen julistuksessa estetään luottamusta jäsenvaltioihin ja ostetaan kunnioitusta heidän perinteisiinsä kohden. Olemme sitä mieltä, että tiettyjä ihmisen perusoikeuksia ja perheiden oikeuksia on pantu hyvin täytäntöön tietyissä jäsenvaltioissa. On perussopimuksia, jotka ovat voimassa. On perustuslaillisia perinteitä, joita meidän pitää noudattaa. Esimerkiksi Puolassa vastustamme LGBT-ideologiaa. Perin mielestä aikaisempi puhuja puhui vaihtoehdosta, joka ei ole mahdollinen liittyen siihen, miten yhteiskunta toimii. Kyseessä ovat EU ja eurooppalaisen sivilisaation rakennuspalikat jo roomalaisista, monesta roomalaisista lähtien. Ja sitten tulee olla samaa mieltä Modifutussista, joka sanoi, että tämä on perustavanlaatuinen osa yhteiskuntaamme. Syrjinnän kieltävä direktiivi on tapa pakottaa jäsenvaltiot käyttämään ratkaisuja, jotka ovat perustuslaisia perinteitä vastaan tietyissä jäsenvaltioissa. Ja tässä on tämä kiistan syy. Jos keskitymme ainoastaan vammaisten tilanteeseen, niin mielestämme edistys on mahdollista ja voimme kannattaa tätä sosiaalista ryhmää, yhteiskunnan ryhmää. Haluaisin puoltaa edustaja Jurekia, eli LGBT-ideologia vastaan vastustamme sitä, se jakaa meidät ja se on väline, jota käytetään konfrontaation luomiseksi Um, okay, well, okay colleagues, on that interesting note, we're No niin, kollegat, nyt päätämme tähän mielenkiintoiseen puheenvuoroon. Tämän keskustelun kiitos siitä. Uudet kollegamme varmaankin huomasivat, että tämä osoittaa, kuinka laaja meidän valiokuntamme asiantuntijuus on. Selja, oliko sinulla työjärjestyspuheenvuoro? Kyllä, puheenjohtaja. Minulla on työjärjestyspuheenvuoro. Minä kysyn, että onko tässä salissa luvallista sanoa ihan mitä tahansa? Myös asioita, jotka ovat näin nöyryyttäviä. Eikö meidän tulisi hieman pohtia tätä ja käyttää jonkinnäköisiä selkeitä sääntöjä Euroopan parlamentissa ja myös sen valiokunnissa, kuten tässä valiokunnassa, eh, jotta me loukkaisi ihmisiä. Mehän menetämme kasvomme aivan täysin ja minua nolottaa olla tässä huoneessa. Minä en pysty hengittämään tätä ilmaa tässä salissa. Estit varmaankin lausunnon liittyen tuon edelliseen puheenvuoron rehellisesti sanottuna. Tämä lienee selvää kaikille, mutta sait tehtyä kommentin, josta osa kollegoista on samaa mieltä. Niin uskon, että kollegat voivat muodostaa tästä oman mielipiteensä sitten. En nyt avaa keskustelua tästä. Sait varmaankin selväksi kantan siinä avaa siitä nyt keskustelua. Teit itse se ymmärrettäväksi ja siitä voin olla sitten samaa mieltä. No niin, tässä saatiin kuitenkin myös hyviä pointteja keskustelussa. Ne ovat hyvin tärkeitä, sillä kyse oli syrjinnän kieltävästä direktiivistä. Olisi sääli, jos viimeiset puheenvuorot sitten hämärtäisivät näitä positiivisia näkökantoja. Nyt Ulrike Lunacek pyytäisin sinua tiivistämään äskeisen keskustelun. Muistuttaisin arvon kollegat, että tähän liittyy paljon historiaa. Tässä on ollut aikaisempiakin esittelijöitä, kuten Raul Romeva, mutta nyt tämä on jumissa neuvostossa ja kuulimme, miksi näin on, sillä paljon ulkoista painetta koemme ja kuulimme Italian puheenjohtajavaltiolta, että huolimatta hyvästä työstä paljon ulkoista painetta tulee, jos edistystä ei tapahdu. Kuulin paljon sympatioita tälle syrjinnän kieltävälle laille, mutta kuitenkaan neuvostossa ei tule olemaan yksimielisyyttä, joten paljon Työtä tarvitaan varjoesittelijöiltä ja esittelijöiltä. Ja nyt pyydän esittelijää tiivistämään keskustelun. Ja pyydän kollegoita tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa, jotta saamme tämän toimimaan. Joten nyt pyydän esittelijää tiivistämään keskustelun ja jos hän kertoi siis strategiansa, miten asioita voidaan viedä eteenpäin. On selvää, että on ongelma. En nyt halua mainita Italian puheenjohtajavaltiota syypääksi, mutta tässä on rakenteellinen ongelma, joka liittyy jäsenvaltioihin ja siihen, miten pyritään edistymään, mutta Ulrikka, voisitko nyt antaa kanta siitä, miten saamme vietyä asiat eteenpäin ainakin parlamentin puolesta. Thank you, Chair. Uh, before I do what you just asked me now... Kiitos puheenjohtaja ennen kuin äh, teen sen, mitä juuri pyysitte. Haluan vastata niille, joihin Cecilia Wikströmkin äsken viittasi, äh, muun muassa Juva Ensinnäkin pyytäisin, että luette tämän tekstin. Kyse on e, esteettömyydestä palvelujen suhteen, niin että esimerkiksi ihmisillä täytyy olla oikeus vuokrata asunto ilman, että e, heille todetaan, että en minä halua kahta homoa e, vuokralaisikseni tai että en minä halua vammaista vuokralaisekseni. Tästä on kyse, ei kyse. Emmekä me puhu täällä avioliitosta esimerkiksi kahden samaa sukupuolta olevan välillä. Lukekaa direktiivi ja puhukaa sitten. Toiseksi. LGBT-oikeudet eivät ole ideologiaan mitenkään liittyvät, liittyviä kysymyksiä. Lesboja, homoja, transsukupuolisia on ollut olemassa jo Rooman ajoista lähtien jos historiaan tutustutte. Heitä on ollut kaikkialla maailmassa, kaikissa eri kulttuureissa ja kaikissa uskonnollisissa ryhmissä, niin katolisten joukossa, muissa kristityissä kirkoissa, juutalaisten joukossa, muslimien joukoissa kuin missä tahansa muuallakin, koska kyse ei ole valinnasta. Ei kukaan päätä siitä, kehen rakastuu. Näin voisi käydä teidän lapsillennekin tai lapsen lapsillenne, jos teillä heitä on, tai veljillenne, veljillenne tai sisarillenne. Tiedättekö, joillekin ihmisille käy niinkin, että heidän vanhempansa myöhemmällä iällä havaitsevat olevansa joko biseksuaalisia tai että rakastuvat samaa sukupuolta oleviin ihmisiin. Se, mitä te täällä sanotte, on syrjivää ja syrjintää. Minä en haluaisi käydä täällä henkilökohtaiseksi, mutta minä katson, että kun minä olen lesbo, nainen, ja olen ollut äh, tämän asian suhteen avoin jo 30 vuotta ylikin, niin te sanotte minulle henkilönä, että minun ei tulisi äh, voida vedota syrjintään, jos minut vaikkapa heitetään ulos kahvilasta, koska <laughs> pidän rak- rakkaani kättä kädessäni ja ehkäpä suukotan häntä näin on nimittäin Itävallassa käynyt yhdessä kahvilassa, ei toki minulle itselleni, mutta eräälle ystävälleni. Te ette siis äh, salli LGBT-oikeuksien olevan osa tätä syrjimättömyysdirektiiviä. Te siis haluatte, että minut voidaan heittää ulos kahvilasta vaikkapa. Minä en ymmärrä, miten te voitte sanoa, että tämän direktiivin kautta pyritetään, pyritään pakottamaan jäsenvaltiot tekemään jotain. Minä en ymmärrä, miksi te väitätte, että tämä direktiivi on ideologisen konfrontaation väline. Mitä ideologista rakastumisessa on? Ja siinä, että ei halua piilotella rakkauttaan. Ja siinä, että voi kertoa vanhemmilleen rakkaudestaan, joutumatta pelkäämään, että he heittävät kadulle tai joutumatta pelkämään, että, että äh, heitetään ulos koulusta tai, tai kiusataan tai nimitellään vain siksi, että on rakastunut johonkuun. Mikä ihme tässä mättää? Te sanotte, että te puhutte ideologiasta. Puolan seimissä, jonka puhemies olitte, Robert Bidrum, toimi edustajana. Minä tapasin hänet äh, Meksikossa homojen ja lesbojen maailman konferenssissa viime viikolla. Paikalla oli satoja henkilöitä ympäri maailmaa. Ja Euroopan unionia pidetään tahona, jossa LGBT-oikeuksia pidetään arvossa ja jossa ihmiset saavat elää ihmisarvoista elämää joutumatta pelkäämään, koska monissa maailman maissa minun kaltaisiani ihmisiä laitetaan vankilaan ja tapetaan. Ja saati sitten, että he eivät saa vuokrata asuntoa tai eivät saa elää avoimesti kumppaniensa kanssa. Minä vaadin teiltä lopettamaan viittaukset ideologiseen konfrontaatioon ja että Euroopan unioni pakottaisi jäsenvaltioita tekemään yhtään mitään. Teidän omat parlamenttinne, teidän omat hallituksenne ovat hyväksyneet perusoikeuskirjan, jossa selvästi todetaan, että ketään ei tule syrjiä hänen seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Lissabonin sopimuksenkin teidän omat hallituksenne olet, ovat hyväksyneet. En tiedä, oletteko puhemies parlamentissanne tuolloin, mutta teidän hallituksenne ja myös teidän parlamenttinne, Puolan parlamentti hyväksyivät tämän. Ja nyt te puhutte jotain, että EU pakottaa teidät johonkin. Te olette osa Euroopan unionia, eikä teitä pakoteta tekemään yhtään mitään, vaan nyt vaadimme sitä, että jäsenvaltiot tekevät selväksi, että seksuaalisten vähemmistöjen oikeudet, että vammaisten oikeudet, että vähemmistöuskontojen harjoittajien oikeudet, että vaikkapa vanhusten oikeudet ovat samat kaikille. I'm sorry. Kyllä. rikki minun täytyy nyt keskeyttää. And I'll come to the end. Lopettelenkin, puheenjohtaja. You can now do the dry bit in about 30 yes. seconds. I'll, I'll, yes, I will. Don't... Kyllä, kyllä. Puoli minuuttia, puoli minuuttia. Most of... Useimmat puheenvuoron käyttäneistä jäsenistä tukivat eh, sitä, mitä minä sanoin alussa ja mikä oli ehdotukseni asian edistämiseksi. Myös ECR-ryhmässä on eh, varjoesittelijä eh, Timothy Kirkhope on toivottavasti paikalla ensi kerralla ja ehkäpä Äh, hän saa mukaan ECR tai edes osan ECR-tuen. Me yhdessä puheenjohtaja valtioiden kanssa. Voi olisipa ihanaa, jos äh, Italia ottaisi nyt tämän harppauksen eteenpäin ja saisi asian hoidettua. Mutta minun mielestäni tärkeää on nyt se, että me teemme yhteistyötä niiden äh, hallituspuolueiden kanssa, jotka epäröivät, ovat vastahakoisia. Keskustelkaamme heidän kanssaan. Minä keskustelen kaikkien varjoesittelijöiden kanssa ja niiden meppien kanssa, jotka, jotka ovat valmiit tätä työtä yhdessä kanssani tekemään. Ja se, mitä sanoin alussa, myös kustannuksista puhutaan. Kyse ei ole kustannuksista, vaan ihmisarvoisesta kohtelusta. Kiitos Ulrike, nyt puheenjohtajavaltio. Ei nyt pyritä mitään vastausta, sillä aika loppuu jo tältä kohtaa, mutta odotamme, että tekstissä mennään eteenpäin ja kuulitte parlamentin kannat, jotka ovat selvät, että haluamme edistystä. Tässä valitettavasti aika on loppumassa, joten ei loppukommentteja, mutta lienee selvää, mikä parlamentin kanta on tähän direktiivin. Kiitos kollegat loistavasta keskustelusta. Sivillä. No, um, we have to draw the debate. Voiko työjärjestyspuheenvuoron esittää? was, we're, we're going to come back to this debate again. Aivan niin kuin edellinen puhuja. Come back to it. tähän myöhemmin. Minun pitää nyt siirtyä eteenpäin, sillä olemme ylittäneet jo tämän ajan, jonka saimme tuohon äskeisen kohtaan nyt pitää sitten siirtyä lainvalvontaviranomaisten toimintaan, mutta Siirrymme nyt tähän kohtaan. Kahdeksan EUn viranomaisten koulutuksesta vastaava virasto ja esittelijämme on täällä. Haluatko ensin komissio? Eli ensin komissio. Commission first, yeah. No? Thank you very much, Mr. Commission first. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, arvon jäsenet, hyvät kuulijat, hyvää huomenta. Kyllä, tässä ollaan vaihtamassa vaihdetta verrattuna siihen keskusteluun. <clears throat> tässä ollaan nopeammalla vaihteella verrattuna aiempaan keskusteluun. Mutta olen iloinen, että valiokunta antaa komissiolle mahdollisuuden esittää ehdotuksensa uudeksi asetukseksi joka koskee Sepolia, poliisiopistoa. Viime vuonna on jo keskusteltu aika paljon Sepolista, mutta keskustelut eivät aina keskittyneet eh, viraston toimien sisältöön tai sen lisäarvoon, vaan lähinnä keskusteltiin Sepolin toimipaikasta esimerkiksi. Joka tapauksessa haluttiin korostaa sitä, että Sepolia olisi uudistettava ja sen olisi ollut, oltava mukaisempi. Yhteislainsäätäjät olivat yhtä mieltä siitä, että viraston oikeudellista puitteistoa tulisi tarkastella uudemman kerran. Eli tämän ehdotuksen taustalla oleva syy on kolminainen – Ensinnäkin halutaan uudistaa Sepolin puitteistoa ja saada se samoille linjoille muiden virastojen kanssa. Halutaan antaa sille samanaikaisesti riittävästi keinoja, jotta se voi toteuttaa poliisiopetusta. Toiseksi halutaan vakuuttaa Sepol ja sen henkilöstö tämän viraston jatkomahdollisuuksista Budapestissa. Ja lopuksi haluttiin vastata yhteislainsäätäjien pyyntöön uudistaa olemassa olevaa neuvoston päätöstä, joka tällä hetkellä koskee Sepolia. Komission ehdotus perustuu siihen valmistelevaan työhön, jonka se teki vuonna 2011 ja 2012. Sehän keskittyi nimenomaan Sepolin oikeuspohjan uudistamiseen. Valmisteleva työ kulminoitui useisiin löydöksiin, ja nämä löydökset antavat ymmärtää, että on tarve toteuttaa tehokkaasti poliisikoulutusjärjestelmiä, niin kutsuttuja letsejä, law enforcing schemes, niiden tulisi olla tehokkaampia. Löydöksissä todettiin myös, että on syytä täyttää porsaanreijät, jotka liittyvät poliisien koulutukseen. Ja näiden löydösten mukaisesti, mutta myös yhteislainsäätäjien pyynnöstä haluttiin pitää Sepol riippumattomana virastona ja haluttiin, että sen toimipaikka olisi Budapest. Ja tässä ehdotuksessa tarjotaan nyt oikeudelliset puitteistot uudistetulle Sepolille – niin, että se on modernimpi, sen hallinto on uuden, nyky, uudenaikaisempaa. aikaisempaa. Ehdotus ei sisällä mitään ylimääräistä rahoituksellista taakkaa ja tämä kuvataan liitteessä, joka sisältää taseen. Ja äh, tähän ehdotukseen ehdotukseen sisältyy myös se, että halutaan kunnioittaa niitä kattoja, jotka löytyvät komission tiedonannosta heinäkuulta vuolta 2014. Se liittyy hajautettujen virastojen henkilöstö- ja muihin resursseihin. Sitten ehdotustekstin rakenteeseen. Se noudattelee normaaleja säännöksiä, joita komissio laatii, jotta komissio voisi kunnioittaa niitä sitoumuksiin jo, sitoumuksia, joihin se on ryhtynyt ja jotka koskevat hajautettuja virastoja ja jotka tämän parlamenttikin tuntee. <clears throat> Ehdotuksen sisällöstä sen verran, että Sepolille halutaan antaa asianmukainen juridinen mandaatti ja halutaan myös allokoida uudemman kerran varoja, jotta Sepol voi Let's tiedonannon mukaisesti ähm, toteuttaa opetusvelvollisuutta, niin halutaan myös tehostaa toimintaa. Kaikkihan on yhdenmukaista hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan kanssa. Kun Sepolille annetaan letsien toteuttamisen koordinointityö, niin Sepol saa uusia mahdollisuuksia kehittää ja koordinoida ja tarjota poliisien koulutusta kaikilla tasoilla, kuitenkaan äh, <clears throat> astumatta jäsenvaltioiden varpaille, kun ne itse koulivat poliisejaan. Eli mandaatti, tämä laajempi mandaatti ei millään tavalla riko kansallisia eri oikeuksia, ne säilyvät. Ja erityisesti kun ajatellaan subsidiariteettiperiaatetta, niin haluaisin todeta, että Sepolin rooli laajenee EUn poliisikoulutukseen, mutta ei korvaa sitä. Halutaan keskittyä uudenlaiseen poliisikulttuuriin. Nämä laajemmat tavoitteet tarkoittavat myös sitä, että viraston tehtävät laajenevat jälleen kerran LETS-tiedonannon mukaisesti. Komission näkökulma on se, että kaikki poliisit, eivät ainoastaan ähm, vanhemmat, tai siis virka-arvoltaan korkeammat poliisit, niiden, niiden kaikkien tulisi vastaanottaa samankaltaista koulutusta ja samat välineet. On erittäin tärkeää, että opetamme myös nuoria poliisiehdokkaita, kokeilaita, tulliviranomaisia ja myös niitä poliisiviranomaisia, jotka ovat jo ö, olleet kauemmin virassaan. On tärkeää koulia heitä EU- ö, laissa ja EU-asioissa, ja on myös tärkeää saada aikaan tehokasta rajat ylittävää yhteistyötä vakavan rikollisuuden torjumiseksi. Tehtävistä vielä sen verran, että komissio haluaa, että virasto voisi myötävaikuttaa erityiskoulutuksen kehittämisessä, kun halutaan torjua vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta, ihmiskauppaa, rahanpesua, kyberrikollisuutta. Ja tietenkin tämän täytyy perustua arvioihin koulutuksen tarpeesta jäsenvaltioissa – Poliisikoulutusjärjestelmää ei pidä pitää viraston ylimääräisenä tavoitteena, vaan pikemminkin tällaisena strukturo- strukturoivana järjestelmänä, joka liittyy Sepolin normaaliin työhön ja sen koulutustarjontaan. Pidämme sitä myös mahdollisuutena äh, tarjota laatua, välttää päällekkäisyyttä ja ylipäänsä parantaa poliisien koulutusta EUn tasolla. Toki niin, että kunnioitetaan jäsenvaltioiden omien toimien ylivoimaisuutta. Olen puhunut jo hallinnoinnista ja tässä vaiheessa haluaisin sanoa muutaman sanan tilivelvollisuudesta. Ehdotuksessa otetaan käyttöön aivan uudenlainen parlamentaarisen valvonnan mekanismi tai mekanismeja, ja mukana ovat myös kansalliset parlamentit. Tiedän, että aika on vähän, jotta sitten typistän tässä vähän niin Jos sallitte, niin mainitsisin vielä pari, san, pari asiaa. Mielestäni on tärkeää korostaa sitä, että tämä ehdotus ei ole mikään <clears throat> vallankumous, se on, se, se on kehitystä, se ei ole revoluutio, se on evoluutiota. Se rakentaa olemassa olevan viraston ja sen arkkitehtuurin no, varaan. Ja siksi haluan korostaa sitä tosiasiaa, että komissiolle oli erittäin tärkeää säilyttää säilyttää tämän Sepolin ver- verkostomainen luonne. Sepol on edelleenkin virasto, joka perustuu jäsenvaltioiden koulutuslaitosten verkostoon. Ehkä on parempi, jos lopetan tähän. Toivottavasti olen tullut maininneeksi ehdotuksen olen oleelliset osat ja Kiitän huomiosta. Kiitos, sillä aikaraja on ylittymässä. en pahoittelut seuraavan esityslistan kohdan esittäjille, siis nämä PNR, PNR-tiedot esittäjille, että aika on näin vähissä, mutta nyt siirrytään eteenpäin. Kiitos, yritän pitää tämän lyhyenä puheenjohtaja. Täällä parlamentissa olemme aina uskoneet, että laadukas koulutus laivavalta viranomaisille on oleellista taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja rajat ylittävää rikollisuutta vastaan. Ja näin ollen tarvitaan ajantasaistettu, tehokas, itsenäinen ja hyvin toimiva Sepol-virasto, jolla on tarpeeksi henkilökuntaa. Oli selvää meille kaikille, että on tarvetta sille, että olemassa oleva lainsäädäntökehys, joka pätee Sepoliin, sen pitäisi, sitä pitäisi yhdenmukaistaa Lissabonin sopimuksen kanssa. Ja uusia tavoitteita tarvitaan tälle LETS-ohjelmalle. Tämän takia suhtaudun myönteisesti ehdotukseen ja sille, mitä juuri kuulimme. Olen sitä mieltä tämän myötä voimme ajantasaistaa Sepolin oikeusperustaa, yhdenmukaistaa sitä Lissabonin sopimuksen periaatteiden kanssa, mukaan lukien parlamentin, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin roolit. Ja Sepol voi näin ollen osallistua vieläkin paremmin uusiin laivavaltaviranomaisten koulutusohjelmiin. Lisäksi tärkeää mielestäni on, että Sepolin toiminnan pitäisi pääasiassa pitä, pitäytyä samanlaisena, eli sen rakenteen pitäisi pysyä poliisiakatemioina, ja haluaisin mainita, että jotta varmistetaan Hepolin toiminnan tehokkuus. Sen vähäiset resurssit pitäisi keskittää tiettyihin aiheisiin, joilla on eurooppalainen ulottuvuus, joka liittyy kansainväliseen turvallisuusstrategiaan ja prioriteetteihin, jotka toimielimet ovat esittäneet. Eli Sepolin painopisteen pitäisi olla pragmaattinen ja eteenpäin katsova, ja pitäisi tunnistaa, mihin toimenpiteisiin pitää ryhtyä koulutuksen suhteen muun muassa tulevaisuudessa. Lisäksi korostaisin, että Sepolin huomio kohti perusoikeuksia pitäisi säilyä, mikä onkin jo voimassa. Ja toisaalta kyberrikollisuus ja talousrikollisuuskysymykset, niitä pitäisi korostaa vieläkin enemmän. On tärkeää vahvistaa Sepolin koordinoivaa ja roolia ja tukiroolia. Se pitäisi saa tarpeeksi resursseja, jotta se voisi koordinoida eu tason laivavalvontaviranomaiskoulutusta. Sen pitäisi pystyä antamaan koulutusta viranomaisille sekä myös kouluttajille koulutusta. Ja korostin, miten tärkeää on toimia tehokkaasti, jotta vältetään päällekkäisyydet ja koordinoimattomat toimet ja keskittyä pitää myös toiminnan laatuun ja siinä, että käytetään veronmaksajan rahoja niin hyvin kuin mahdollista. Eli Sepolilla on pitkä matka vielä kuljettavana, että se osoittaa, että se on kustannustehokas. Neljä vuotta sen budjetti on ollut melko vaatimaton ja henkilökuntarakenne melko heiveröinen. Ja mielestäni on tärkeää, että tutkimme voitaisiinko EU-rahastoja käyttää paremmin, kanavoida paremmin. Tietenkään emme voi vaikuttaa EUn talousarvioon kokonaisuudessaan, mutta voimme yrittää saada rahanarvoisia etuja kuitenkin kansalaisille. Kiitos. Kiitos Kinga. Sepolin ajantasastaminen on tärkeä aihe. Siihen tarvitaan yksityiskohtaista tietoa. Kiitos esitteli, varjoesittelijät ja puhuu SNDn puolesta, uskoisin. Ensimmäisenä, olkaa hyvä. Sì, Presidente. E io per un intervento, io non sono relatore ombra. Niin, minä en ole varjoesittelijä, olisin vain käyttänyt puheenvuoron. Posso per un intervento. Voinko käyttää puheenvuoron vain? Kiva, kiitos. Kiitos. Niin, haluaisin ensinnäkin ilmaista arvostukseni tätä ehdotusta äh, kohtaan, koska sen tarkoitus on tehdä poliisikoulutuksesta tehokkaampaa ja modernisoida sitä. Halusin kuitenkin lisätä tähän ehdotukseen erään seikan. Artiklassa kolme ehdotuksessa äh, <clears throat> sään, säädetään itse asetuksen tavoitteista, eli että annetaan koulutusta erityisestä poliisitoimintaan liittyvistä asioista, temaattisista asioista, ja tällainen Euroopan tasoinen koulutus voisi antaa lisäarvoa. No, minäpä kysyn seuraavaa. Koska Libessä keskustellaan myös tällä hetkellä eräästä toisesta direktiiviehdotuksesta, joka koskee niitä takkeita, joita annetaan alaikäisille, jotka ovat rikosmenettelyssä mukana niin siinä, niin eikä tulisi korostaa nimenomaan erityistä koulutusta, joita tulisi antaa niille viranomaisille, jotka ovat tekemisissä alaikäisten kanssa. Ja siksipä haluaisin kysyä komissiolta, voitaisinko näihin kolmeen spesifiseen sektoriin lisätä vielä neljäs, joka liittyy täytyy <clears throat> rikosoikeudellisissa menettelyissä mukana oleviin lapsiin ja viittaan erityisesti rajat ylittäviin rikoksiin. Ja kysyisin, voita, olisiko hyödyllistä selkeämmin nivoa tämä nuoria rikollisia tai rikos, rikosprosesseissa mukana olevia mm, <clears throat> henkilöitä koskeva direktiivi ja sen artikla tähän kyseiseen SEPOL-direktiivin artiklaan kolme. Tämähän on erittäin tärkeä ja arkaluontoinen kysymys. Kiitos. Thank you very much for that Kiitos tuosta huomiosta. Sitten Alden puolesta Cecilia, ole hyvä. That, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin Ensin nostaisin kysymyksen Sepolin toimipaikasta. Komissiohan edelleen on puhunut Sepolin ja Europolin sulauttamisesta, mutta jos enemmistö ei saada tämän taakse, ne voisivat ainakin toimia samassa toimipaikassa. Ja vaikutusarviossa todetaan, että kaikki Sepolin toimipaikkamuutokset aiheuttaisivat lisää kustannuksia. Ei tällaista voi hyväksyä. Komission tulisi nyt toteuttaa rehellinen vaikutusarvio asiasta tämän sijaan. Tällaiset neuvoston takahuoneiden äh, diilit, äh, esimerkiksi Sepolin äh, asettaminen Budapestin me tiedämme, että asiasta tarvitaan julkista keskustelua. Kyllä kansalaisten täytyy myös tietää, missä mennään. Me haluamme tehokkuutta, myös kustannustehokkuutta, ja siksipä vaadinkin, että komissio vastaa ihan yksinkertaiseen helppoon kysymykseen – Minkälaiset pitkän aikavälin budjettivaikutukset on sillä, että Sepol laitetaan Budapestin sen sijaan, että se toimisi Haagissa Europolin tavoin? Mitä sisältöön tulee, äh, sen suhteenhan tässä ei paljoakaan ole sanottavaa, mutta kyllä tässä paljon parantamisen varaa on, erityisesti juuri tuon koulutusulottuvuuden suhteen. Ja kyllä meidän täytyisi pohtia pikemminkin lähestyvämme asiaa tarpeiden pohjalta, tarveperusteisesti, kun ajatellaan oikeus- ja poliisiyhteistyötä ja yhteisiä arvojamme. Kannattaisiko tätä nyt hiukan tarkastella ja tarkastella mahdollista yhteistyön vahvistamista viraston toimivallan suhteen? sitten äh, ottaen huomioon ylipäätään perusoikeuskysymykset, muun muassa äh, uhrien oikeudet. Ja pyytäisin, että komissio palaisi asiaan ja antaisi meille todella pitkän aikavälin aidon re- rehellisen arvion äh, budjettivaikutuksista. Kiitos. Ähm, kiitos Cecilia. Kollegat, tämä siis varjoesittelijöistä ja ei muuta puheenvuoropyyntöjä. Nyt palaan vielä hetkeksi komissioon liittyen näihin kysymyksiin, mutta voisitteko puhua lyhyesti, sillä meiltä loppuu muuten aika. Ja sitten vielä Kinga, joka voisi tiivistää. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti, mitä tulee tähän erityiskoulutukseen ja menettelyoikeusdirektiiviin. Sitten CEPOL tarjoaa loistavia mahdollisuuksia koordinoida – tämän tyyppistä koulutusta. Se voitaisiin panna hyvin täytäntöön sen tavoitteiden mukaisesti. Tietenkin yleinen ajatus, joka korostaa sitä, että tarjotaan koulutusta, on, että aina tapahtuu myös tämä tarpeiden arvio, jotta CEPOL ja jäsenvaltiot voivat sitten rakentaa parhaan mahdollisen koulutustarjonnan ja voi olla esimerkiksi niin, että Sepol voi koordinoida tämän tyyppisiä erityiskoulutuksia. Toinen kysymys. Rehellisesti sanottuna en odottanut, että tänään käsitellään taas aihetta, joka liittyy yhdistymiseen. Komissio useita kuukausia joutui grillattavaksi siihen, että se ehdotti tätä yhdistymistä alun alkujaankaan. Komissio otti huomioon tämän voimakkaan kannan, jonka molemmat lainsäätäjät ilmaisivat tätä yhdistymistä vastaan. Ja se seuraa asetusta, jonka lainsäätäjät hyväksyivät liittyen Sepolin toimipaikkaan, ja että Sepolin toimipaikka siirrettäisiin Bramsilista Britanniasta Budapestiin, ja se on jättänyt ehdotuksensa tämän mukaisesti. Jos olisi muodollinen pyyntö, joka perustuisi analyysiin talousarvion vaikutuksista, joka liittyy Budapestin toimipaikkaan toisaalta ja toisaalta siihen, että toimipaikka olisi Haag ja jokin muu, niin komissio totta kai ryhtyisi toimiin, mutta nyt en voi antaa vielä tämmöisiä tietoja. Kiitos. Kiitos myös tästä lyhyydestä. Ja nyt vielä Diaste Mera, olkaa hyvä sitten vielä Kinga tiivistää meille tämän kaiken. Kiitos puheenjohtaja. Yksi selventävä huomio tähän vielä. Niin kuin tiedätte, olen esittelijä Europol asetuksessa. Ja haluaisin muistuttaa komissiota viime huhti kuisesta ensimmäisestä käsittelystä, jolloin kaikki poliittiset ryhmät Euroopan parlamentissa liberaaliryhmää lukuun ottamatta hylkäsivät näiden kahden viraston sulauttamisen toisiinsa – Yli 600 vasta äänellä Euroopan parlamentti todella otti asian kantaa. Kiitos puheenjohtaja. Okay, thank you. Kiitos. Kinga, jos sanoisit vielä pari viimeistä sanaa. Uh, I just, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vielä viitata siihen, mitä edellinen puhujakin sanoi, eli että kyseessä oli selkeä parlamentin päätös myös neuvoston päätös niin Europol kuin Sepol asioistakin, eli päätös oli se, että tarvitaan riippumaton virasto ja että se sijaitsisi Budapestissa. Ei kai tätä asiaa tarvitse enää avata uudestaan. On erittäin tärkeää, että meillä on nyt tämä ehdotus, joka pyrkii modernisoimaan Sepolia. Kaikki sen sisältämä on oikein tarpeellista. On tärkeää, että saamme tehokkaan viraston, jossa on riittävästi henkilökuntaa. Se on kaikkien etujen mukaista. Ja minä suhtaudun myönteisesti kollegoiden näkemyksiin, varjoesittelijöiden näkemyksiin. Ja uskon, että löydämme hyvän ratkaisun, että pääsemme eteenpäin tulevina kuukausina – kaikkien meidän etujen mukaista on, siis parlamentin neuvosto ja komission, että tämä virasto toimisi tehokkaasti ja kunnolla. Much Kinga. Kiitos Kinga. Kiitos kaikille keskustelusta. Nyt siirrytään ripeästi Kanada-PNR-sopimukseen, sillä aika on käymässä vähin, mutta kiitos vielä kärsivällisyydestä. Nyt siirrytään nopeasti seuraavaan kohtaan esittelijä Sofia Intervelde. Tämä on kolmas PNR-sopimus, niin kuin tiedätte, muistutan teitä, että aikaisemmat Kanada EU-PNR-sopimukset vanhentuvat 2009, jonka myötä tuli tarpeen saada uusi sopimus aikaan. Uudesta tekstistä neuvoteltiin ja se lähetettiin eteenpäin tämän vuoden heinäkuussa, joten nyt sitten komissiolle puheenvuoro, jotta voivat esitellä uuden sopimuksen Japsen jälkeen vuorossa Sofi ja sitten käydään lyhyt keskustelu ensin komissio. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja ja oikein hyvää huomenta kaikille arvon jäsenille. Minä olen Luigi Sorga, sisäisen turvallisuuden vastuuhenkilöjohtaja sisäasian pääosastolla komissiossa. Minulla on nyt kunnia esitellä teille tätä uutta EU-Kanada PNR-sopimusta. Ensimmäinen kysymys, joka varmaan mieli, mieliin nousee, on kysymys siitä, miksi tällainen sopimus ylipäätään on tarpeen. Kanadaan kohdistuu vastaavia turvallisuusuhkia kuin Euroopan unioniinkin. Vakavaa rajat ylittävä rikollisuus, terrorismi ja viime aikoina myös nämä ulkomaiset taistelijat sekä ihan kotoperäinen terrorismi. Esimerkiksi ottavan viimeaikaiset tapahtumat tämän surullisella tavalla osoittavat. Viimeaikoiset tapahtumat Euroopassa esimerkiksi toukokuinen toukokuiset murhat juutalaisessa museossa täällä Brysselissä osoittavat, että nämä ulkomaiset taistelijat todella aiheuttavat merkittävän turvallisuusuhan. Tänään iltapäivällähän asiaan palataan. CBSA eli Kanadan rajaturvallisuusviranomainen on menestyksekkäästi käyttänyt PNR-tietoja esimerkiksi lapsiin kohdistuvissa vakavissa riko- rikoksissa, samoin havaitakseen löytääkseen huumeiden salakuljettajia sekä taistelijoita, jotka haluavat palata Kanadaan. CBSA ja muut lainvalvontaviranomaiset Kanadassa ovat esittäneet meille ihan selkeitä todistus, todisteita, todistusaineistoa vaihtoa tukemaan Kanadan tietojenvaihtopyyntöjä. Mikä tämä sopimus nyt sitten on? No sopimus on nähtävää laajemmassa yhteydessä suhteessamme Kanadan. Kanadahan on strateginen kumppanimme. Näin ollen on tärkeää tämän strategisen kumppanuudenkin nimissä huolehtia siitä, että että luotetuilla kumppaneillamme on mahdollisuus huolehtia omasta ja meidän turvallisuudestamme. Kanadan tulee voida käsitellä tietoja tavalla, joka saattaa estää vakavat rikokset sekä terrorismin Kanadassa ja myös Euroopan unionissa. Ja nämä analyysit tulevat myös meidän tietoomme, niin kuin Europolinkin. Ja näin suojellaan sekä Kanadan että Euroopan unionin kansalaisia ja samalla huolehditaan äh, kansalaisoikeuksien toteutumisesta henkilötietojen suojelun mukaan ottaen. Suhteellisuusperiaate on tärkeä ohjaava periaate, äh, meille aivan keskeinen. On tärkeää, että Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntöä toteutetaan täysin tämän sopimuksen piirissä ja samoin suhteellisuutta. Siksipä sopimukseen sisältyy hyvin tiukkoja tietoturvalausekkeita. Me olemme aina tehneet selväksi, että Australia PNR-sopimus on mallina muille PNR-sopimuksillemme ja tähän, tähän pääsimmekin neuvotteluissa Kanadan kanssa. Puheenjohtaja valaisisin kahta seikkaa erityisesti tässä neuvottelutuloksessa. Komissio katsoo, että esittelijän vaatimuksiin sekä LIBE-valiokunnan 2012 syyskuisiin vaatimuksiin näin vastataan. Ensinnäkin sopimusluonnos seuraa Australia-sopimuksen standardia ja sopimusluonnos parantaa entisestään tietosuojaa, turvamääräyksiä verrattuna 2006 sopimukseen, joka Kanadan kanssa tuolloin tehtiin. Vuonna 2010 hän Libe vaati näitä parannuksia. Samankaltaisuus Australian PNR-sopimukseen on ollut parlamentille tärkeä asia ja tämä on nyt toteutunut Kanadan sopimuksessa. Mitä tulee tietojen siirtoon, tässä sopimusluonnoksessa määrätään, että lentoyhtiöiden on käytettävä PNR-tietoja yksin omaan työntövaikutuksen kautta. Kanada ei voi vaatia varausjärjestelmistä lentoyhtiöiltä tietoja. Ja sopimuksessa määritellään ja rajataan selvästi ne syyt, jotka sallivat Kanadan viranomaisten käsitellä näitä tietoja. Kyse on tutkimuksista sekä syyttämispäätöksistä, jotka liittyvät terrorismiin sekä... We're going to be squeezed for... Sirika, meidän tarvitsee vielä jättää aika keskustelulle, joten voisitko tiivistää hieman? Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja, kyllä. Toivon, että minulla on mahdollisuus ehkä nyt kuitenkin mennä tiettyihin yksityiskohtiin ehkäpä sitten myöhemmin keskustelussa. Todella sopimus, niin kuin totesin, meidän tavoitteemme oli todella huolehtia siitä, että ollaan mahdollisimman pitkälti Australia sopimuksen linjalla ja parannetaan 2006 sopimusta. Halusimme parantaa siis tietosuojaa sekä matkustajien oikeuksia. Ja meidän mielestämme nämä tavoitteet ovat toteutuneet. Voisin puhua pidempäänkin, mutta voin palata todella asiaan vielä kysymyksiin vastaten. Täytyy sanoa, että näin ollen kuitenkin Todella vuonna 2012 hän te kävitte täällä keskustelua erityisesti arkaluontoisten tietojen käsittelystä. Tämähän on yksi kaikkein hankalimpia neuvottelukohtia. Kanada tarjosi meille tietoja mahdollisista tapauksista, joissa arkaluontoisten tietojen käsittely saattaisi olla aivan välttämätöntä terroristi teon tai iskun estämiseksi. Ja näin Kanada voi käsitellä arkaluontoiseksikin tarkasteltuja tai nähtyjä tietoja, mutta vain poikkeustapauksissa tapauskohtaisesti, jos henkilö tulee todella esiin mahdollisissa terrori iskusuunnitteluissa ja tällaisia tapauksia on kyllä äärimmäisen harvoin, mutta tämä tulisi sitten sopimuksen voimaan astuessa mahdolliseksi. Komissio pitää tätä mahdollisena niin, että erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa myös arkaluontoisia tietoja voitaisiin hyvin rajatusti ja tiukoin ehdoin käsitellä. Puheenjohtaja Libe-valiokunta todella on käynyt asiasta keskustelua ja me olemme ottaneet huomioon tyytymättömyyden jota valiokuntanne on osoittanut. Ja näin ollen tältä pohjalta teemme vielä muutoksia sopimusluonnokseen neuvotteluissa Kanadan kanssa ja Kanadan viranomaiset ovat mielestämme vastanneet tyydyttävällä tavalla nämä kaksi asiaa, joihin olen tässä jo viitannutkin, eli että sopimus on mahdollisimman pitkälti Australian sopimuksen kaltainen ja toiseksi, että sopimusta parannetaan vuoden 2006 sopimukseen verrattuna. Sopimusluonnossa Kanadan kanssa ää, äh, korjaa tämän määräaikaisen toimintamallin. On todella tärkeää, että nyt lentoyhtiöt ja matkustajat saavat oikeudellista varmuutta ja tämä todellinen sopimus saadaan voimaan. Kanada on merkittävä strateginen kumppani ja todella heihin niin kuin meihinkin kohdistuu nyt merkittäviä terrorismiuhkia muun muassa näiden ulkomaisten taistelijoiden taholta ja näihin uhkiin meidän on vastattava. Ulkoasian valiokuntahan on omissa suosituksissaan tämän myös nostanut esiin. Euroopan unioni kunnioittaa noudattaa hyvin tiukkoja tietojen käsittely- ja tietosuojastandardeita ja tämän tärkeän viestin välitämme kumppanimaillemme. Tällä hetkellähän monet kolmannet maat ovat käynnistämässä PNR-järjestelmiä ja tämän viestin välitämme niille. Kiitos. Kiitos pahoittelut, että piti nyt kiirehtiä, mutta osin varmistaa, että voidaan vielä ottaa kysymyksiä, mutta pahoittelut, sillä tämä on hyvin tärkeä aihe mutta olen joutunut tiivistämään hyvin paljon, joten pahoittelut kaikille puhuja lista. Intervelt esittelijä, Sipel Vos, varjoesittelijät, Albrecht ja tietenkin Kirkhope ja Cornelia myös. Kollegat luvallanne nyt suljetaan lista, sillä tämä on tärkeä, vaikka tämä onkin tärkeä aihe, Diastemera. Nyt sitten luvallanne puhujat, puheenvuorot ovat tässä, sillä meillä on tulossa vieras seuraavaksi, joten sitä kohtaa ei voida ottaa pois. Siirrytään suoraan Sofi Vanteveldin esittelijään. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin vastaan komission esitykseen, voinko ehdottaa, että komission ja neuvoston edustajat että heiltäkin koskisivat nämä aikarajoitukset. Minusta on hyvin ärsyttävää, että tätä oltaisiin voitu tiivistää, jos nämä turhat osat olisi jätetty pois. Meillä olisi enemmän aikaa keskustella. Minua ärsyttää hyvin paljon se, mitä kuulen, sillä on komission työ, työtä tehdä tämä, ja teidän osastonne pitää huoli siitä, että PNR-datan siirtyminen Kanadaan on EU-lakien mukaista. Piste. Näin se on. Tämä on tehty, se teidän tehtävänne teidän poliittiset pohdinnanne eivät ole kovin relevantteja. Olen yllättynyt, kun kuulin perustelunne. Puhuitte ulkomaista taistelijoista. Se, että ehdotetaan, että tämän sopimuksen myötä voitaisiin käyttää PNR tunnistamaan ulkomaalaiset taistelijat ja kaikki olisivat turvassa. Teitte jopa yhteyden hyökkäyksiin Brysselissä. Se korostaa sitä, että perustelunne ovat väärät, sillä PNR-tiedot kanadalaisilla on ne jo käytössä, niin monilla muilla viranomaisilla ympäri maailmaa. PNR-tiedot, ne on, niitä on siirretty viimeisen viiden vuoden aikana ilman la, laillista perustaa, joten oli tämä sopimus tai ei, niin tietoja siirretään. Tämän ainoa sopimuksen syy on varmistaa, että on laillisia suojakeinoja, jotka liittyvät tiedon siirtoon. PNR-tiedot tiedämme hyvin, ne eivät auta sitä, että löydettäisiin ulkomaalaisia taistelijoita – tai kotemaisia taistelijoita tai mahdollisia terroristeja jonoista. Tämä ei pidä paikkansa. Se ei, vain, se ei ole totta. Toiseksi taistel, kyse ei ole ainoastaan taistelusta terrorismia vastaan. Tieto käytetään myös vakavien rikollisten estämiseksi, mutta lisäksi siinä katsotaan julkinen terveydenhuolto. Joten olkaamme rehellisiä, mistä tässä on kyse. Tässä ei ole kyse ulkomaalaisista taistelijoista. Toistan, meillä ei ole kiire, sillä komissio ja Kanada ovat neuvotelleet viimeiset viisi vuotta, tai sanotaan neljä vuotta, 2010 lähtien, joten miksi yhtäkkiä meillä pitäisi olla kiire? Olemme pyytäneet komissiota toistuvasti vuosi toisensa jälkeen, mitä, mikä on tilanne USA ja Kanadan sopimuksen kanssa. En suostu hyvä äänestämään mistään ennen kuin komissio viimeinkin tekee, mitä sen on tehtävä ja vastaa tähän kysymykseen. Sen sijaan, että tulee tänne tekemään poliittisia lausuntoja virkamieskunnan puolesta. Haluaisin myös ymmärtää, jos sanotte, että tämä on niin tärkeää, on maita kuten Meksiko, Arabi-emirikunnat, Katar, Malesia, Kuuba, Etelä-Afrikka, Japani, Kiina, Venäjä, Venäjä, jotka myös keräävät PNR-tietoja tai aikovat tehdä niin, mutta tähän mennessä komissio on kieltäynyt, korostan kieltäytynyt neuvottelemasta sopimusta noiden valtioiden kanssa. Haluaisin ymmärtää, miksi viiden vuoden neuvottelun jälkeen meidän pitäisi niellä tämä sopimus, kun EU kieltäytyy neuvottelusta näiden muiden valtioiden kanssa. Sitä ei voida hyväksyä. Jos tarkastelen yksityiskohtia, sanotte, että se vastaa Australian standardeja, mutta näin ei ole. Ja on paljon avoimia kysymyksiä esimerkiksi, ja tätä kritiikkiä toistamme joka kerta, ja komissio ei vastaa tähän myöskään, eli tarve sitä ei ole osoitettu, ette ole edes yrittäneet. Sanotte, että arkaluontoisten arkaluontoisen tiedon käyttö on hyväksyttävää. Ei. Arkaluontoisen tiedon käyttö, se on kiellettyä. Sen kieltävät omat lakimme. Ja ei ole syytä sille, miksi se pitäisi sisällyttää sopimukseen. Arkaluontoiset tiedot, niitä ei pitäisi kerätä. Ne pitäisi, niitä ei pitäisi varastoida hetkeksikään. Ja jos poliisi, tuomarit, tai tiedustelupalvelut ynnä muut tarvitsevat tietoja tietyssä tapauksessa, he voivat aina saada niitä. He voivat saada ne tuomioistuimen määräyksen myötä. Tietoja ei tarvitse varastoida massoittain mukaan lukien arkaluontoisia tietoja, mitä tulee tähän tarkoitukseen. Sanotte, että se on terrorismin vastaista taistelua varten, mutta voisitteko sisällyttää tarkan määritelmän siitä, mitä terrorismirikokset ovat? sillä on olemassa virallisia määritelmiä ja haluaisimme nähdä, että virallinen määritelmä sisällytettäisiin tähän muuten. Emme tiedä, mistä puhutaan. Julkinen terveydenhuolto minusta se ei oikeuta tiedon massakeräämistä ja haluaisin myös tietää, miten komissio katsoo, että mikä vaikutus tietojen säilyttämisen direktiivillä on PNRään ja sopimukseen – Tähän ei ole saatu myöskään vastausta ja ehkä tämä pitäisi viedä tuomioistuimeen. Toistan, mielestäni meillä ei ole kiire. Komissio antoi meidän odottaa viisi vuotta. Tietojen siirto on jatkunut sillä välin, joten päätämme mitä vain, niin sillä ei ole mitään vaikutusta. Me olemme vain kumileimasin, joten mielestäni voimme käyttää, voimme viedä asian tuomioistuimeen lausuntoa varten, joten lyhyesti sanottuna – Haluaisin saada vastauksen kaikki näihin kysymyksiin, jotka e- olen esittänyt jo miljoona kertaa aikaisemmin, joten en ole kovin toiveikas saamaan vastausta. En ole valmis tässä vaiheessa suosittelemaan, että tuemme tätä ehdotusta syistä, jotka mainitsin. Kiitos. Sofi. Kiitos Sofi. Pelkäänpä, että vastauksia ei saada, mutta tiivistetään nyt keskustelun avainkohdat. Sitten Axel Voss seuraavaksi EPP-ryhmästä. Why surprised? olet niin yllättynyt. First, uh... No, kun mainitsit Birgit Zippelin ensin luettelossasi, niin no, minä haluan keskustelun käyntiin. Hyvä niin. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset tästä esittelystä komissiolle. Minunkin täytyy kyllä nyt kuitenkin todeta, että onhan tämä nyt parempi kuin aiempi ja toivottavasti tälle saadaan nyt järkevä perustakin, mutta ihan samaa mieltä en kyllä ole siitä, että näitä tietoja ei ollenkaan saisi käyttää. Meillä on ihan toisenlainen turvallisuustilanne tällä hetkellä ja näin ollen kun turvallisuustilanne on heikentynyt, huonontunut nyt niin valtavasti, niin varmaankin näitäkin tietoja tullaan, arkaluontoisia tietoja tullaan tarvitsemaan. Sitä ei näitä tietoja kaikesta erillään tulla käsittelemään. Eihän nämä, eiväthän yksinomaan PNR-tiedot johda tällaisiin päätöksiin. Ja siksipä tämä PNR-kysymys varmasti auttaa meitä tunnistamaan terrorist reittejä entistä helpommin. Kyllä, minä toki sitä hiukan epäilen, että ne yksin johtaisivat heidän kiinniottonsa, mutta ainakin saamme tätä kautta lisää tietoa. Mutta tämä perustavanlaatuinen ongelma, mikä meillä e, tietojen säilyttämisen ja asian suhteellisuuden suhteen on, koska itse asiassa e, suurin osa tiedoista todella koskee kansalaisia, jotka eivät terrorismiin liity yhtään millään tavalla, niin Siksi tasapainon nimissä meidän täytyy tehdä jonkinnäköinen päätös turvallisuustilanteen ja perusoikeuksien täyden toteutumisen välillä. Ja mielestäni tässä sopimuksessa tuo tasapaino on löytynyt. Ei se ehkä täydellinen ole tai ihan yhtä hyvä kuin Australian sopimuksessa, mutta kuitenkin monet kohdat mielestäni Australian sopimukseen verrattuna ovat suorastaan parempia, niin kuin esimerkiksi tietojen säilyttäminen ja säilyttämisen, säilyttämisaika, tuo 30 päivää siis. Tämän lisäksi tässä on menettelytavallisia määräyksiä, joista olemme aiemmin keskustelleet ja jotka vastaavat vaatimuksiamme ja meillä on tässä myös mahdollisuus siinä tapauksessa, että väärinkäytöksiä esiintyy peruuttaa koko sopimus. Joten kyllä minun mielestäni on ihan perusteltua nyt tässä suhteellisuuskin huomioon ottaen hyväksyä tämä sopimus ja tietojen kerääminen, koska tietosuoja toteutuu niin korkealla tasolla. Ja kun nyt todella tämä hetkinen tilanne on mikä on, tekisimme itsellemmekin palveluksen, jos reagoisimme ja hyväksyisimme PNR-sopimuksen Kanadan kanssa. Kanadahan on kumppanimme ja siihen kohdistuu vastaavia turvallisuusuhkia kuin meihin. Joten kyllä minun mielestäni sopimus voidaan hyväksyä ja pyytäisin, että mahdollisimman pian nyt saisimme sitten myös päätöksen aikaan. Kiitos. Next is, uh, Birgit. Seuraavana Birgit Sippel, SND-ryhmän puolesta. Osa. No kiitos Aloitanpa tuosta viimeisestä huomiosta. Kyseessä on liittolaisemme, olemme vastaavassa tilanteessa, siksi tarvitsemme tiedot, mutta en minä parhaimmille ystäville mikään esimerkiksi tilitietojani paljasta, joten mielestäni tuo on hiukan kumma argumentti. Se, että onko tällainen laajamittainen tietojen kerääminen tarpeen, kollega Axel Foss sanoo, että kyllä, koska turvallisuustilanne on niin kovin kovin muuttunut Tämä nyt on mielestäni kummallista. tuohon argumentti me olemme kuulleet täällä jo lukuisia kertoja vuosien mittaan. Kyllä terrorismia on. Ja olemme puhuneet esimerkiksi Australia PNR-sopimuksesta, TFT-sopimuksesta ja muista sopimuksista. Ja jo vuosia sitten kuulimme, että näitä tietoja on kerättävä turvallisuustilanteena heikkenemisen vuoksi, mutta jos tilanne on nyt vieläkin niin hirveän paljon kauheampi, niin eivät, ei tämä tietojen, tähänastinen tietojen kerääminen meitä ole sitten juurikaan hyödyttänyt, joten kumma argumentti, kaataa itse itsensä. Sitten nuo arkaluontoiset tiedot, kyllä, mutta kun meillähän on turvallisuusmääräyksiä ja jos terroristi-isku on ovella ja vain poikkeustapauksissa näitä arkaluontoisia tietoja voitaisiin käyttää. No kuka sen päättää? Kokemus viime vuosilta osoittaa, että kun tiedot ovat olemassa, ja minä oletan, että kyllä tällaista äh, iskua ehkä joku suunnittelee, niin sitten tietoja käsitellään ihan takuvarmasti. En oikeastaan nyt halunnut NSA-skandaaliin tässä viitata, mutta älkäämme pettäkö itse itseämme. Jos tiedustelupalvelut näitä tietoja haluavat käyttöönsä, ne ne saavat, eikä kenelläkään ole siinä vaiheessa enää mitään käsitystä asianlaajuudesta. Kun ajatellaan Yhdysvaltoja, Yhdysvallat kerää jo ties mitä tietoja, <clears throat> paitsi ö, omista järjestelmistään myös muilta. Enkä minä tiedä, mitä tämä oikeastaan tähän mennessä on hyödyttänyt. No tässä kun komissiota kuuli ja kollega Inet Felttiä, kuuli, tulee pikemminkin sellainen vaikutelma, että siinä nämä kaksi tahoa puhuvat, puhuvat aivan eri teksteistä, joten olisin kyllä sitä mieltä, että ei tässä nyt niin kauhea kiire ole. Meidän täytyy huolellisesti käsitellä tämä asia ja muistutanpa tosiaan noista Euroopan tietosuojastandardeistakin, kun niistä vasta neuvotellaan, niistä neuvotellaan juuri nyt. Ja tämänkin perusteella mielestäni tulisi katsoa, että onko mitään järkeä neuvotella yhä useammista uusista sopimuksista. Eikö pitäisi nyt lyödä standardit kerta kaikkiaan lukkoon? Olemmeko me sitten neuvotelleet neljä tai kuusi vuotta, niin enpä tiedä, onko sillä niin väliä. Neuvoston pitäisi tehdä omat kotiläksynsä. Meillä on kyllä aikaa tarkastella asiaa hyvin, hyvin huolellisesti ennen kuin sitten jonain kaudena päivänä ehkä tulee se päätöskin. Thank you, Birgit. Kiitos, Birgit. Seuraavana Timothy Kirkhope ECR-alta. I won't speak very long. Uh, en puhu pitkään puheenjohtaja. <clears throat> Haluan vain sanoa sen, että yleisesti ottaen tuen AFETin asennetta. On tärkeää, että osana PNR-sopimusryhmiä ne pyynnöt, joita alun perin esitimme suojellaksemme muun muassa yksityisyyttä, on hyvä, että ne on otettu huomioon. Se on erinomaista. Ja minä tuen erityisesti, sitä erityisesti siksi, että olemme siinä tilanteessa, missä nyt olemme. En ole aivan varma eh, edellisen puhujan kanssa, Inet Veltin kanssa, kun hän vastusti kovasti tätä ulkomaisia taistelijoita koskevaa kohtaa, mutta minä olen kyllä sitä mieltä, että tämä on ihan paikallaan. On parempi saada jonkinlaista kuria, jonkinlaisia normeja, joita kaikki voimme kaikki ymmärtää ja voimme sitten käyttää niitä suojautuaksemme, jos tarve vaatii sen sijaan, että äm, tilanne olisi aivan auki. Ja tämä, tässä EUPNR-sopimuksessa on vielä tiukempia turvallisuus- Ähm, vaatimuksia kuin tässä nimenomaisessa sopimuksessa. Ja muistuttaisin teitä siitä, että YK on turvallisuusneuvoston syyskuisessa päätöslauselmassa korostetaan tarvetta siihen, että jäsenvaltioiden voi ähm, tote, täyt, jäsenvaltioiden täytyy voida toteuttaa näyttöön perustuvia mm, turvatoimia. Tämä liittyy ihan myös ulkomaisten taistelijoiden lähtöön ja paluuseen. Ja kun ja tämä, tämä on yksi keino yksilöidä sellaisia yksilöitä, jotka saattavat olla uhka turvallisuudelle. Tämä liittyy myös rikollisuuden torjuntaan. Minusta on erittäin tärkeää, että olemme kurinalaisia, koska Minua, minua huolestuttaa aina enemmän ja enemmän se, kun ma, mainitaan sana Venäjä ja mainitaan ne sopimukset, joita umpimähkäisesti otetaan käyttöön, jotka ovat erittäin vahingollisia meidän lentoyhtiöillemme. next is... Kiitos. Seuraavana Cornelia Ernst, GUE-ryhmän varjoistelija. Ja, vielen dank. Kiitos. Aivan ensin haluaisin vastata komission edustajalle ja todeta, että tämä logiikka ei minulle ihan nyt avaudu, että jos meillä on strateginen kumppanuus Kanadan ja Euroopan unionin välillä, niin siinä tapauksessa luotan, mutta perusteena luottamukseni sitten eh, rajoittamalla Euroopan kansalaisten oikeuksia. Tämä yhteys jäi minulle kyllä nyt epäselväksi käy sanallakaan. Kun täällä PNR äh, puolustetaan, äh, tietojenkeruuta puolustetaan, sanallakaan kukaan ei ole onnistunut äh, perustelemaan tai todistamaan, että tällä, tästä olisi mitään hyötyä tai että yhtään mitään terroriiskuja olisi estetty. Siis kukaan ei ole onnistunut todistamaan, että PNR olisi terrorismin torjunnassa niin äh, hyödyllinen väline kuin äh, mitä kuvitellaan. Siis tässä mielestäni äh, tehdään nyt rakennelma, joka ei ole, jolla ei ole perusteita. No kyllä pieni lapsikin ja kyllä hullukin ymmärtää aika helposti, että kyse on tietojen en, keräämisestä ennalta. Ja meillähän on jo tuomioistuimen päätös siitä, että EU-direktiivi ei ole hyväksyttävä. Ja nyt me pyysimme sitten Liben sihteeristöä tarkastelemaan tätä asiaa. Ja niin kauan kuin meillä ei ole tästä tietoa, niin minä en suostu oikeastaan edes käsittelemään ainuttakaan sivua tästä sopimuksesta. Mehän teemme täällä itsemme aivan naurettaviksi, jos nyt tällaiset sopimukset hyväksymme tuosta vain, mutta sitten samalla pyydämme oikeudellisilta neuvonantajiltamme neuvoa sen suhteen, onko tällainen tietojen säilyttäminen ylipäätään EU-oikeuden mukaista. No niin, tarkastellaanpa nyt sitten tätä ihanaa sopimusluonnosta artiklassa kolme ovat nämä hyvin jännittävät määritelmät, terrorismin määritelmä ja ö, vakavan rikollisuuden määritelmä ja sitten täällä on tämä neljä vuotta tai on olemassa myös yksi vuosi tai useita vuosia, ö, mutta kun puhutaan rikollisuuden tai terrorismin määritelmistä, niin voi hyvä tavaton sentään. Pyytäisin, että sihteeristö valmistelee meille eh, taulukon eri lainsäädännöstä, mitä meillä alalla on. Eh, esimerkiksi ihan terrorismimääritelmien kirjo voi meille, me tulemme toteamaan, että terrorismikin voidaan määritellä hyvin, hyvin monella eri tavalla. Sitten voidaan tarkistella tätä tietojen säilyttämistä Äh, juttua. Niin, niin, kaikki tiedothan säilytetään täysin nimettöminä ilman henkilötietoja, mutta kaikkihan me tiedämme, että kyllä nämä henkilötiedot saadaan palautettua mm, näin haluttaessa. Ei tämä ole vakavasti otettavaa. Tai sitten artikla yhdeksän vaikkapa. No niin, tässä on sitten tämä äh, pieni panos Yhdysvalloille, näin ehkä voi todeta. Ja myös kolmansille maille. Tietoja voidaan sitten välittää eri turvallisuusviranomaisille. No niin, tokihan täällä lukee, että millä ehdolla, mutta kyllä tässä jätetään hyvin, hyvin paljon äh, pelivaraa. Sitten EDPS-ltäkin äh, mielipide ja monia epäilyjä. Entäpä sitten äh, viime kertainen äänestyksemme? Kanada kuuluu liittolaismaihin. No kaikkihan tied- tiedetään, mitä tämä tarkoittaa, mihin he PNR-tietoja tarvitsevat. Heidän tiedustelupalvelunsahan voivat ihan koska hyvänsä sitten saada nämä kaikki tiedot käyttöönsä. Ja sekin on jo aika kamala juttu ja osoittaa, kuinka järjetön ja tarpeeton tällainen sopimus on. Kiitos. Thank you, Cornelia. Kiitos Cornelia. Viimeinen varjoesittelijä on Jan Vihreiltä. Hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että minua hämmensi hieman komission puheenvuoro, sillä kun tapahtui sisäisen komissaarin uusi, uuden komissaarin kuuleminen täällä valiokunnassa, Avramopoliksi kuuleminen, niin hän sitoutui selvästi siihen, että sovellettaisiin tuomioistuimen päätöstä jossa käsiteltiin matkustajatietoja kahdesti, joten haluaisin ainakin kuulla, että te otatte huomioon sen suosituksissanne, että se tunnustetaan tähän sopimuksen koskien. Sen lisäksi, että niin kuin esittelijä sanoi, odotamme faktoja, jotka liittyvät näiden toimien suhteellisuuteen yleisesti. Ja tämä on kyseenalaistettu vääränlaisella argumentaatiolla olen samaa mieltä, erityisesti mitä tulee niin sanottuihin ulkomaalaisiin taistelijoihin, jotka useimmat ovat lähtöisin kotimaasta. Useimmissa tapauksissa turvallisuusviranomaiset tuntevat nämä epäillyt, joten tässä ei ole kyse siitä, että pitää vain iskeä kepillä jäätä, vaan tässä on kyse tietojen vaihdosta, tunnetuista epäilyistä tai riskiryhmistä, mutta näin ei ole tapahtumassa. Sillä viime vuosikymmenen aikana useimmat tapaukset perustuivat siihen, että ei ole tarpeeksi tiedon jakoa tietoa kerättiin olemassa olevista tiedoista, tiedoista, joita oli jo tutkimuksista. Mitä tulee lainsäädäntökehykseen, jossa olemme, haluaisin aloittaa siitä, mistä herra Avramopoulos lopetti kuulemisessamme ja soveltaa tätä päätöstä tähän sopimukseen. Ja minun pitää sanoa, että tuomioistuin sanoi selvästi päätöksessään, esim. numerossa 59, että henkilötietojen kerääminen oli sillä seurausta sitten henkilölle vai ei. Tiedon keräämisen pitää olla jossain yhteydessä johonkin järkevään kriteeriin. Se voi olla alueellinen kriteeri, joten haluan tehdä asian selväksi. Pohjois-Turkki tai Etelä-Turkki tiettynä ajanjaksona Kyseessä voi olla jokin riskiryhmä tai tietty määrä epäiltyjä henkilöitä. Ja jos ei tarkastella pelkästään tiettyä epäiltyä, vaan nämä ovat ne kriteerit, jotka tuomioistuin asetti kehykseksi. Mutta tässä sopimuksessa näin ei ole, eikä muissakaan sopimuksissa, jotka on jo hyväksytty, eikä tämä päde tieto, tietojen säilyttämisen direktiiviin. Joten meidän pitäisi kunnioittaa toimielintemme toimintaa, erityisesti unionin korkeinta tuomioistuimen, joka on tuomioistuin Luxemburgissa ja sen päätöksiä. Ja mielestäni vähintä, mitä voimme tehdä, on pyytää heiltä päätös, ja jotta he voivat arvioida, miten tämä sopimus, miten se on perussopimustemme mukainen. Vaikka emme ole poliittisesti samaa mieltä, niin tämä on vähintä, mitä voimme tehdä. Kaksi asiaa vielä. Jos tarkastellaan sopimusta ja sen kohdetta tai tarkoitusta, on hyvin selvää, että luettelo, joka siinä mainitaan, eli rikokset, jotka ovat Kanadan lain mukaan rangaistavia, joista voi siis saada maksimirangaistuksen yli neljä vuotta. Näitähän, tässä, tähän kuuluu monia rikoksia, voin sanoa sen teille. Sen alapuolella kyse on esimerkiksi ilkivallasta, jota voitaisiin tehdä täällä, täällä salissa. Eli tämä on sopimuksen tarkoituskohde. Sitten tarkastellaan mahdollisuuksia rajoittaa epäiltyjen oikeuksia. Tuossa sopimuksessa niin siinä lukee artiklassa 12, kohta 3, voinko puhua sopimuksesta tässä? Pahoittelut. Älä nyt ole nenäkäs. Olet nyt nenäkäs. Mutta en vaan halua joutua vankilaan, jos puhun siitä. Nyt hyvin nenäkäs. En tiedä, miten se nyt käännetään. Tai sihteeristö sanoi kyllä. Eli se oli vain minun oma kommenttini. Eli siteraus. Kanada voi vaatia tietoja, jos siihen liittyy juridisia perusteita, mukaan lukien rajoitukset, joita tarvitaan estämään, tutkimaan tai asettamaan syyt, syytteeseen rikollisia tai varmistamaan kansallinen turvallisuus. Tässä puhutaan perusoikeuksista eikä muista intresseistä. Tällaista ei ikinä hyväksyttäisi, jos laki tehtäisiin kansallisella tasolla tai Europolille. Sitten lopuksi tietojen luovuttaminen, artikla 19, joka liittyy tietojen luovuttamisen kanan ulkopuolelle. Siinä lukee, että tietoja voidaan luovuttaa kenelle tahalla, tahansa viranomaiselle missä tahansa maassa, jos tämä tapahtuu tapauskohtaisesti ja jos sinä annetaan vain minimiväärä tietoja. Me emme tarvitse enää sopimusta muiden valtioiden kanssa, niin kuin Venäjän tai Kiinan kanssa, sillä kanava voi antaa heille nämä tiedot ja Tämän sopimuksen myötä he voivat antaa tiedot myös omille tiedustelupalveluilleen, sillä sitä ei ole suljettu pois tässä sopimuksessa, ja heidän tiedustelupalvelunsa automaattisesti oletusarvona jakavat nämä tiedot muidenkin kanssa, esim. NSAn kanssa, ja tämä oli syy siihen tapauskohtaisesti. Nämä voi käydä myös SWIFT-sopimuksen kanssa, ja pyysimme sen keskeyttämistä viime syksynä, joten Tämä ei perustu meidän vaatimuksiin, joten sovitaan, että tämä lähetetään tuomioistuimeen, sillä muuten tämä tehdään liian äkkiä. Mutta sitten tiedämme, mikä oma tilanteemme on. Kiitos. Thank, thank you, Jan. Kiitos, Jan. Puheenjohtajana ei pitäisi nyökkäillä, mutta ei tässä nyt voi olla nyökkäilemättäkään. Meillä on nyt vieras täällä ja ajoitus on aivan umpisurkia, mutta meillä on tärkeitä aiheita, ne piti tiivistää, mutta kiitos varjoesittelijöille huolimatta siitä, että aika oli niin naurettavan vähän. Nyt komission pitäisi vastata. Sofi, miten tätä nyt viedään eteenpäin? Olla paha kyttä. Voitaisiin säästää aikaa ehdotan, että emme nyt käy poliittista keskustelua komission kanssa tässä kohtaa, vaan kysymme komissiota vastaamaan kaikkiin kysymyksiin kirjallisena. Tämä olisi hyvä alku, parempi kuin se, että saataisiin vastaus komissiolta, joka on saatu aikaisemminkin jo. Toiseksi haluaisin myös suhtautua myönteisesti Jan Albrechtin ehdotukseen, eli että lähetettäisiin tämä asia tuomioistuimeen. Voidaanko tästä tehdä päätös? Ensinnäkin Sreka. Tämä on hieman huono tilanne, sillä teillä on niin vähän aikaa nyt joka tapauksessa. Joten jos voidaan sopia, että saamme kirjallisen vastauksen näihin kysymyksiin. Ja sitten varustelijoiden tapaaminen on ensi viikolla, jossa keskustellaan joulukuun kokouksesta, joten jos saisimme kirjallisen vastauksen näihin kysymyksiin. Kyllä, sillä en näe syytä sille, että komissio vastaa tässä kohtaa. He ovat pitäneet kattavia esityksiä, jotka ovat saaneet aikaan paljon kysymyksiä ja kritiikkiä. Ehdotan, että komissio käyttää hyvin aikaa ja vastaa viimein kirjallisena. Olemme pyytäneet tätä jo aikaisemmin monta kertaa. Lisäksi pyysin no en tiedä miten se toimii menettelyllisesti, mutta että päätettäisiin lähettää tämä asia tuomioistuimeen. Ja lopuksi mielestäni ainoa huomautus kollegoille, jotka sanovat, että tätä tarvitaan turvallisuussyistä Axel Foss sanoi, luulakseni että tämä on hyödyllistä ja tarpeellista. Minä haluan faktoja, minä en usko vain olettamuksiin. Tarvitsemme faktoja politiikkamme ja ehdotus, että Brysselin hyökkäys olisi voitu estää, jos sopimus olisi ollut käytössä, on harhaanjohtava, sillä toistan tietojen siirto ei ole missään kohtaa keskeytynytkään. Viranomaisilla on tiedot käytössään. Me emme tarvitse tätä sopimusta, jotta tietoihin päästään käsiksi. Haluaisin tehdä tämän selväksi. Keskustelua voidaan jatkaa seuraavassa kokouksessa. Kiitos. Can I just ask the commissioner? Komission edustaja. En halua keskustella, mutta sopiiko, että vastaatte kirjallisesti? Thank you to all uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun me tulemme noudattamaan sitä päätöstä, jonka, komis, jonka valiokunta tulee tekemään. Haluaisin kuitenkin tässä vaiheessa sanoa, että tämän päivän keskustelu osoittaa, että paljon on vielä tehtävää jatkossakin ja rouva Zippel oli aivan oikeassa sanoessaan, että meidän täytyy käydä tämä teksti vielä läpi huolellisesti ja <clears throat> pohtia, mitä nyt on mahdollista tehdä Tulemme myös tarjoamaan teille mahdollisuuden saada briefausta näistä välttämättömyyselementeistä. Varmasti olisi hyvä, jos kanadalaisetkin esittäisivät oman näyttönsä siitä, mikä heidän mielestään, ja perustelut siitä, mikä heidän mielestään on tarpeellista. Avoimeksi jätämme vielä sen, Voiko komissio vastata kaikkiin kirjallisiin kysymyksiin? Sorry. Vielä viimeinen sana. To eliminate one... Puheenjohtaja, yhden väärinkäsityksen tässä nyt haluaisin poistaa ei tässä mitään, emme me, me teidän tarvitse meille tätä tekstiä selittää, emme me tyhmiä ole. Kyllä me tämän tekstin ymmärrämme, me, mutta me suhtaudumme siihen kriittisesti ja me esitämme komissiolle kysymyksiä. Olemme esittäneet kirjallisesti ja suullisesti lukuisia lukuisia kertoja. Ei teidän tarvitse selittää kertaakaan tätä tekstiä minulle enää, ei suinkaan, vaan minä haluan vastauksia kysymyksiimme. Tässä myöskään mitään päätöstä tarvita. Vastatkaa kysymyksiin, siinä kaikki mitä pyydämme. No niin, no niin. Lopetetaan tämä kohta. Komissio antaa ehkä kirjallisia vastauksia. Tämä keskustelu loppuu. Tähän mennään seuraavaan kohtaan esitys listalla. Haluan kiittää komissiota ja muita varjoesittelijöitä. Ja viimeinen aiheemme on, ja pyydän herra Walterilta anteeksi, että hän joutui odottamaan. Kuten tiedätte, niin Euroopan neuvostolla on yleissopimus, joka liittyy henkilötietojen automaattiseen prosessointiin. Kyse on yleissopimuksesta 108, jota tällä hetkellä käydään läpi, sitä aiotaan uudistaa. Ja Euroopan unionissahan meillä on oma tietosuojapakettimme keskustelun alla, joten tämän vuoksi järjestimme tämän keskustelun. Me toivotamme teidät tervetulleeksi, herra Walter te olette tietosuoja- ja avoimuusviranomainen. Meillä on, meillä on myös Silvi Kvasni, joka on Euroopan neuvoston tietosuojayksikön päällikkö. Hän kertoo meille siitä, miten 108 yleissopimusta ollaan uudistamassa Euroopan neuvostossa. Ja esitysten jälkeen voimme keskustella. Kiitoksia, että tulitte paikalle. Ja pyydän vielä kerran anteeksi, että jouduitte odottelemaan. Annan teille puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kuulijat, hyvät mepit. Haluan kiittää teitä siitä, että kutsuitte meidät tänne esittelemään yleissopimuksen 108 muuttamista ja sen käsittelyä Euroopan neuvostossa. Sitähän halutaan uudistaa Nämä <clears throat> toimet ovat erittäin tärkeitä, kun halutaan puolustaa perusoikeuksia ja perusvapauksia, erityisesti yksityisyyttä. Eurooppa-neuvosto on eh, pohtinut sitä, mitä, minkälaisia ongelmia eh, yksityisyyden suojaan liittyy, kun eh, tietoja, henkilötietoja käsitellään ja meillä on päätöslauselma, joka on tarpeen muuttaa, tai jonka sisältö on tarpeen muuttaa yleissopimuksessa 108. Ja 24 jäsenvaltiota 27 on jo allekirjoittanut. Uruguay oli ensimmäinen Euroopan neuvoston jäsen, joka liittyy tähän sopimukseen. Marokko ja Mauritius ovat seuranneet Uruguain jalanjäljillä. Eli ovat osoittaneet kiinnostusta tätä välinettä kohtaan. Aivan kuten kyberrikollisuutta koskeva yleissopimus, niin myös 108 yleissopimus on avoin yleissopimus, johon kolmannetkin maat voivat osallistua. Se on ainoa juridisesti sitova kansainvälinen sopimus joka koskee tietosuojaa ja koska se on avoin, se on universaali sopimus, maailmanlaajuinen, vaikka se onkin Euroopan neuvoston. Ja tietenkin se toimii myös Euroopan unionin juridisten, juridisen kehityksen puitteissa. Kyse on, meillä on ollut Euroopan unionin direktiivi lähtökohtana, sehän, siinähän muun muassa säädetään johdannossa, että sen johdannon mukaisesti, sen johdan, johdan, johdanto on otettu huomioon myös yleissopimuksen tekstissä. Ja sopimus on myös sellainen, että voimme ottaa huomioon teknologian kehityksen ja muuttaa sopimusta sitä mukaan. Siinä käsitellään tietojen automaattista käsittelyä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla mukaan luettuna poliisi- ja oikeusalalla ja tiedotus. Ähm, tiedustelualalla. 108 äh, yleissopimuksen äh, allekirjoitus äh, tapahtuu tammikuussa täällä Brysselissä. Ja vuonna 2010 konsultoiva, konsultoiva työryhmä alkoi työn se alko, aloitti työnsä suuren yleisön kuulemisella, konsultaatiolla, julkisella kuulemisella ja tarkoitus oli siis modernisoida tämä yleissopimus. Vuonna 2012 työ saatiin päätökseen. 29. marraskuuta 2012 siis työ saatiin päätökseen. Meillä oli myös ad hoc työryhmä, joka käsitteli tietosuojaa. Se laati pöytäkirjan tähän yleissopimukseen. Ja toivon, toivomme, että tämä ad hoc työryhmä saa työnsä päätöksen ensi joulukuussa. Muutosehdotus aloitteen tarkoitus on parantaa henkilöiden yksilöiden suojaa sitä mukaan, kun teknologinen kehitys etenee. Tarkoitus on myös se, että henkilötietoja käsiteltäisiin paremmin, tarkoituksenmukaisemmin. Yleissopimuksessa täytyy olla myös keinot varmistaa se, että kaikki osapuolet ja uudet jäsen, sopimuksen jäsenet noudattavat sopimusta ja että meillä on mahdollisuus valvoa tämän sopimuksen noudattamista. On myös erittäin tärkeää, että varmistetaan tämän yleissopimuksen yhdenmukaisuus Euroopan unionin oikeudellisen puitteiston kanssa. Ja tietysti tar- lopullinen tarkoitus on se, että tämä yleissopimus olisi luonteeltaan universaali. Artiklassa yksi halutaan taata kaikkien henkilöiden, kaikille henkilöille asuinpaikasta riippumatta henkilötietojen täydellinen suoja niin, että kunnioitetaan myös vap- henkilöiden vapauksia ja oikeuksia. Tässä ei ole kyse mistään oikeuksien hierarkiasta, mutta on muistettava, että henkilötietojen käsittely saattaa olla omiaan vaikuttamaan muihin oikeuksiin. Sovellusalasta <clears throat> sovellusalana alana ovat kaikki automatisoidut ja ei-automatisoidut tietojen käsittely, henkilötietojen käsittelymuodot. Ja tämä sopimus kattaa yksityisen samoin kuin julkisenkin sektorin poliisi, oikeus ja niin edespäin toiminnan. Yksi yleissopimuksen omin takeisuuksista on se, mikä liittyy artiklaan 2, eli Euroopan neuvoston pääsihteerille on mahdollisuus esittää kirjallinen pyyntö siitä, että tietyt tietojen käsittelyn muodot voitaisiin, niille voitaisiin antaa poikkeus tästä sopimuksesta. No, siinä vaiheessa kun tästä asiasta keskusteltiin, haluttiin he, tavallaan helpottaa jäsenvaltioiden ö, asemaa, ö, jos oli tiettyjä sellaisia ö, tilanteita, joissa tietoja ei näissä jäsenvaltioissa voitu käsitelty ratifioinnin aikana. No, jatkossa tämä mahdollisuus on kuitenkin tarkoitus poistaa. Se on nimittäin jo vanhentunut. Tehän tiedätte, että yleissopimuksen eh, neljä artiklan mukaan kunkin osapuolen täytyy ryhtyä tarpeellisiin toimiin, jotta yleissopimuksesta voidaan soveltaa silloin, kun eh, yleissopimus eh, astuu voimaan. Tällä tavalla ongelma on kuitenkin se, että meillä ei ole mitään keinoja valvoa sitä, ryhdytäänkö tällaisiin toimiin. Tulevaisuudessa aiotaan kuitenkin vaatia, että ennen ratifiointia tai sopimuksen liittymistä näistä toimista tulisi tiedottaa. Eli ratifioinnin hetkellä osapuolen täytyy osoittaa, että tällaisiin toimiin on ryhdytty ja että ne ovat tehokkaita. Perusperiaatteista ja artiklaan 5 liittyen nämä äh, periaatteet ovat sinään jo riittäviä äh, henkilötietojen suojaamisen kannalta, mutta olemme kuitenkin olleet sitä mieltä, että tekstiä oli syytä äh, täsmentää siten, että artiklan 5c kohtaan otetaan myös oikeasuhteisuuden periaate huomioon. Eli oikea, Oikeasuhteisuusperiaatteen täytyy kattaa myös henkilötietojen käsittely niiden kaikissa vaiheissa. Me ehdotamme siis, että oikeasuhteisuus periaatetta täydennetään myös tietojen minimisointiperiaatteella, eli että tietoja, tietojen käsittelyssä otettaisiin huomioon vähimmäinen välttämätön määrä tietoja. Tietysti <clears throat> on noudatettava sellaisia oikeudellisia seikkoja kuin henkilöiden suostumus ja muut lakisääteiset vaatimukset. Eli yleissopimus on luonteeltaan joustava, mutta se kattaa kaikki ne perusteet, jotka jotka sisältyvät eurooppalaisen tietosuoja-artiklan, äh, direktiivin artiklan 7. Halutaan taata se, että oikeudet tulevat, että oikeuksia noudatetaan ja on otettava huomioon myös ne riskit, joita tietojen käsittely saattaa aiheuttaa yksilölle erityisesti syrjinnän riski tulee tässä kyseeseen. Kun puhutaan geneettisistä DNA-tiedoista ja biometrisistä tiedoista, niin olemme ottaneet eri, erityiseen käsittelyyn arkaluonteiset tiedot, kuten juuri mainitsemani tietotyypit myös sellaiset <clears throat> tiedot, jotka liittyvät esimerkiksi rotuun tai mielipiteisiin, niin niille varataan aivan erityinen käsittely. Jos tietosuoja rikoksia tapahtuu, niin silloin kun on kyse sellaisista rikkomuksista, jotka saattavat vaarantaa henkilön oikeudet tai vapaudet, niin niihin kiinnitetään erityistä huomiota. Olemme erityisesti korostaneet sitä, että tiedon määrän tulee olla mahdollisimman eh, minimaalista. Tämähän on asetusehdotuksen ja asetuksen, eh, asetusehdotuksenkin mukainen. Mitä tulee eh, niihin henkilöihin, joista tietoja kerätään, niin tietenkin on tärkeää, että varmistetaan näiden henkilöiden syrjimättömyys. On tärkeää, että henkilöille tiedotetaan tietojen alkuperästä koko niiden säilyttämisen ajan. Ja tietysti ihmisille täytyy antaa oikeus. Keskeyttää. Meillä on kello 12.40 asti aikaa tulkien luvalla, joten voisitteko hieman tiivistää, huomaan, että teillä on pitkä puhe, muut eivät näistä, mutta minä näen, että sieltä on monia sivuja vielä tulossa, hienot korostukset, joten voisitteko hieman tiivistää, sillä on viisi puheenvuoropyyntöä ja kollegat todella haluavat odottaa ja kuulla Euroopan neuvoston kannan ja sitten on vielä muitakin puheenvuoropyyntöjä Joten on hyvä, jos voimme käydä keskustelua sitten vielä. Kiitos. Minä voin lähettää teille vielä äh, kirjallisesti kaiken tämän, mutta haluan vain korostaa sitä, että ihmisten oikeuksia halutaan siis todellakin vahvistaa ja haluamme osoittaa, että vaatimuksia kunnioitetaan ja että meillä on myös riskien arviointivälineitä, äh, siinä tapauksessa, että perusoikeuksia tullaan tai ne tulisivat rikotuiksi. Mitä tulee rajatylittävän luonteeseen, tässäkin kohtaa olemme eurooppalaisen lainsäädännön mukaisia. Eli toimimme sen pohjalta. Olemme tietenkin ennakko- säätäneet tietyistä Äh, poikkeuksista, jotka löytyvät pöytäkirjasta. Mitä tulee valvontaviranomaisiin, niistäkin puhutaan äh, pöytäkirjoissa ja tullaan, nämä säkeet tullaan ottamaan mukaan myös itse yleissopimukseen. Korostamme myös äh, yhteistyön tarvetta eri tietoisia viranomaisten kesken. Ja aivan lopuksi yleissopimuskomitea voi myös käsitellä <clears throat> niitä asioita, jotka liittyvät arviointiin ennen sopimuksen ratifiointia ja, sen, ja siihen liittymistä. Ja tietysti voimme myös, annamme myös mahdollisuuden aika ajoittaiseen noudattamisen varmistamiseen. Se, että tämä yleissopimus on EUn sääntöjen mukainen, mahdollistaa sen, että eri osapuolten ja yleisopimuksen säädösten yhdenmukaisuutta Euroopan unionin lainsäädännön muka- säädännön kanssa voidaan, se voidaan varmistaa. Haluan myös korostaa sitä, että tämä yleissopimus on erittäin tärkeä etappi, kun halutaan tehdä näistä oikeuksista universaaleja, ja tämä yleissopimus antaa kolmansille maille, jotka liittyvät tähän yleissopimukseen, noudattaa yhteisiä sääntöjä. Tässä tilanteessa, jossa oikeutemme ja perusvapautemme ovat jatkuvasti limbon alla, on tärkeää valvoa tilannetta yleisesti ja on tärkeää vahvistaa tietosuoja sääntöjä niin Euroopassa kuin kaikkialla maailmassakin. Tällainen modernisoitu yleissopimus, joka on avoin kaikille, on erittäin tärkeää tässä mielessä. Ja ihan lopuksi haluaisin kiinnittää huomionne siihen, kuinka tärkeää on saada tämä uudistamistyö päätökseen. Konsultoiva komitea lopetti työnsä jo parisen vuotta sitten. ja se hyväksyi ja se otti työssään huomioon EU-lainsäädännön. Tämän jälkeen on ollut kuitenkin vaikeaa sovittaa yhteen EUn ja meidän kalentereitamme. Toivottavasti muutosehdotusten hyväksyminen ei tästä syystä viivästy tulemme kuitenkin pitämään huolen siitä, että yhdenmukaisuus ja yhteensovittaminen EU-lainsäädännön kanssa tulee toteutumaan. Ja eihän sitä voida edes ajatellakaan, että nämä kaksi lainsäädäntöä olisivat ristiriidassa keskenään. Jos tämän yleissopimuksen voimaan astuminen viivästyisi, niin se olisi kyllä omiaan lannistamaan kolmansia maita liittymästä siihen. Ja tämä tietysti estäisi tietosuojan toteuttamista Euroopassa ja maailmassa. Kiitos, olen pahoillani, että pitää nyt kiirehtiä, mutta oli mielenkiintoista kuulla Euroopan neuvostosta ja en halunnut, että muita jäseniä vielä lähtee kesken kaiken ja haluan, että jäsenet estävät teille kysymyksiä. Eli Sofi Kuasni, joka johtaa Euroopan neuvostossa tietosuoja-asioita, joten hänen puheensa lyhyesti ja nämä asiakirjat on jaettu teille. Sofi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, voin puhua hyvin lyhyesti. Tämä piti kestää 10 minuuttia, mutta yritän pitää sen kahdessa minuutissa pääkohdat. Ensimmäiseksi haluan puhua yleistä tuesta yleissopimukselle 108. Tämä on ollut aktiivisempaa viime aikoina, halusin nostaa tämän esille. Mielestäni tämä on tärkeää EUlle, parlamentille. Tämä on hyvä myös komissiolle ja neuvostolle. Lisäksi halusin korostaa yhtäläisyyksiä ja voimakkaita yhteyksiä 108 ylisopimuksen ja EUn puitekehyksen välillä järjesti asiakirja vuolta 1999, joka sen aikainen työryhmä laati joka liittyy artikloiden 25 26 tarkasteluun, eli niissä määriteltiin sopiva suojelun taso. Ja sopimuksen 108 periaatteita siinä sopimuksessa on erityinen kappale, jossa sanotaan, että pitäisi olla määritelmä sopivan suojelun tasosta, johon liittyy eri ehtoja. Ja näihin ehtoihin on puututtu lisäpöytäkirjoissa tämänhetkinen direktiivisen johdanto-osassa on selvä merkki siitä, että direktiivissä laajennetaan yleissopimusta 108. Tämä tarvittaisiin myös lainsäädäntöluonnokseen selvästi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yleissopimus 108 on yleinen asiakirja ja siinä on artikla 19, jossa laajennetaan suojelun tasoa kansallisella tasolla. Tämä tulee asetusluonnokseen. Tämä on hyvin tärkeä neuvoston käsittelyyn korissa 5 ja ne artiklassa 41.2. Eli mitä arvioissa pitää ottaa huomioon se, että osapuoli tai kansainvälinen järjestö on allekirjoittanut kansainvälisen sopimuksen, on yksi näistä elementeistä, mutta artikassa 41.2c tästä ei ole määritelmää ja neuvosto eh, johdantosassa 81a viittaa yleissopimuksen 108. Tämä on hyvin tärkeää, tätä tarvitaan. Haluaisin käydä läpi komitean työtä Teemme töitä poliisiasioissa ja tietojen käsittelyä poliisisektorilla ja myös finanssitiedot on otettu huomioon 2014 kesäkuussa tutkittiin tietojen käyttöä hallinnollisiin ja verotarkoituksiin ja sitten potilastiedot. EU kokonaisuudessaan, sillä on tarkkailija-asema komiteassamme tämän myötä. Toimielimet voivat tulla Strasbourgin tehdä töitä kanssamme, joten olette tervetulleita seuraamaan tätä työtämme. Näitä aiheita ei käsittele komitea itsessään, vaan näitä aiheita komitea seuraa tarkkaan. Toinen liittyy kyberrikollisuuden komitean toimintaan ja rajat ylittävien tietojen virtoihin. Ja töitä tehdään myös paljon internetin hallinnoinnin alalla. Tässä oli varmaan kaikki. Kiitos tästä ripeydestä. Kollegat, nyt Boni, Bonifoy, Birgit ja Jan, joten onko muita vielä? Kiitos kärsivällisyydestä ja kiitos tulkeille. He eivät hieman pidemmäksi aikaa, joten Boni, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, and, sorry, and thank you. Kiitos. Ja kiitos tästä esityksestänne. Kyllä minä katson, että yleissopimus on äärimmäisen tärkeä väline ja meidän täytyisi myös muistaa, että on hyvin tärkeää, että meidän työmme Euroopan unionissa on ähm, yleissopimuksen kanssa samalla, samoilla linjoilla, sillä yleissopimushan kattaa myös sellaiset maat, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, joten tässä on hyvin merkittävä viite puitteisto myös meille. Ja muistuttaisin, että tässähän on myös velvoite ilmoittaa turvallisuusrikkomuksista. Samoin tässä kyllä sitten on myös tiettyjä poikkeuksia. Jos tässä mennään liian pitkälle näissä vaatimuksissa, niin tämä voisi kyllä kääntyä itseään vastaan. Sitten toinen unionin tuomioistuin Google vastaan Espanjan tapauksessa totesi, että on oikeus tulla unohdetuksi, joten miten löydettäisiin tasapaino tämän oikeuden tulla unohdetuksi välillä yhtäältä ja toisaalta sitten taas ilmaisuvapauden välillä. Kiitos. Mielenkiintoinen kysymys, jos siihen saadaan vastaus sitten vielä lopussa sitten Bonify. Olkaa hyvä. Oui, merci monsieur le président et merci monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös tästä esityksestä. Kysymykseni liittyy tähän luvan antamiseen, sillä tämän mukaan tietoja voidaan ottaa vain, jos on saatu nimenomainen lupa tältä rekisteröiltä henkilöltä, tai jos, tämä on, jos laki vaatii tätä tiedon hankkimista. Eli onko sovittu siitä, mikä mitä tämä tarkoittaa, tämä, tämä suostumuksen antanen. Niin toinen kysymys. Eli sopimuksen uudistamisessa ei käsitellä tarkemmin sitä, mitä tarkoittaa legitiimi syy, joka antaa luvan hakea näitä tietoja, jos henkilön syytä ei ole saatu. Ja eikö tällainen sisältetty joustavuus heikennä henkilötietojen suojaa? Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Birgit, vai ei? Oletko varma? Selvä. Jan, ole hyvä. Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset eh, herran Falterille ja rouva Kosnille näistä esityksistä. Ensinnäkin eh, minulla olisi huomio siitä, että ehkä jossain vaiheessa myös komissio pitäisi ottaa tähän kelkkaan mukaan, koska hehän neuvottelevat meidän puolestamme. Haluaisin, että komissio sitten kävisi kertomassa meille neuvottelujen edistymisestä. Olen hyvin pitkälti samoilla linjoilla kanssanne yleissopimuksen roolista ylipäätään. Ja olen myös yhtä mieltä kanssanne sitä, että jatkoneuvotteluissa tulisi ottaa huomioon viittaus yleissopimuksen myös omassa asetusvalmistelutyössä. Näin varmasti pyrimmekin tekemään. Minä olen esittelijä Euroopan unionin uusien tietosuojapuitteiden kohdalla ja mitä tulee tekstiin vuodelta 2012, meillä on kyllä hyvin johdonmukainen samanlinjainen lähestymistapa ja olisimme oikein tyytyväisiä, jos tilanne säilyisikin tämän kaltaisena ja saisimme tämän sitten myös ajalla hyväksyttyä, koska tämähän tekisi kyllä elämän helpommaksi. Ja sanon ihan suoraan, että tilanne monimutkaistuisi kyllä huomattavasti, jos ne, jotka mahdollisesti haluaisivat vaikuttaa Euroopan unionin tietosuojapuitteiston kehittelyyn, pyrkisivät käyttämään yleissopimusta jotenkin Eh, kanavana tai tapana kanavoida mm, Euroopan unionin työhön eh, hiukan poikkeavia ajatuksia. Tämä varmasti voisi hankaloittaa tilannetta, joten jos tämä nyt tällaisena mahdollisimman pian hyväksyttäisiin, se kyllä auttaisi myös meitä kovasti. Yleisesti toteaisin, että Aivan ehdottomasti katson, että meidän täytyy yleissopimuksen asiaa ajaa jatkossakin. Haluamme tähän lisää valtioita mukaan ja todella pyrimme tietenkin tekemään oman osuutemme asiassa. Kiitos Janne. On hyvä, että sinä puhuit, koska olet esittelijänä sinne toisessa, toisessa raportissa. Sitten Alte, voisitteko vastata näihin kysymyksiin? ja sitten vielä vetää yhteen hieman näitä suhteita. Ja sitten Sofi, jos sinäkin voisit vielä esittää kommenttisi. Olkaa hyvä. Hello. Kiitoksia. <clears throat> Tietosuojarikkomuskysymykseen. No toki Strasbourgissa, kun olemme keskustelleet tästä asiasta, niin olimme sitä mieltä, ettei pitäisi mennä liian pitkälle eli vaatia kaikkien rikkomusten ilmoittamista, koska jotkut ovat ehkä niin vähäisiä, että niissä ei ole suurta, eivät aiheuta suurta uhkaa. Keskitymme pikemminkin sellaisiin rikkomuksiin, jotka ovat uhka perusvapauksille ja oikeuksille. Ja mitä tulee tietosuoja viranomaisiin, niin tietosuoja viranomaisiin viranomaiset tietenkin lähtevät siitä, että asianomaiselle henkilölle tulee antaa tietoa, jos pitävät sitä tarpeellisena. Mitä sitten tulee oikeuteen tulla unohdetuksi? No, me emme pitäneet tarpeellisena kirjoita tätä oikeutta tulla unohdetuksi auki tänne, koska kyllähän meillä on muitakin oikeuksia. Meillä on oikaisuoikeus ja vastustusoikeus. Meillä on monia muita ähm, oikeuksia, jotka tavallaan kattavat tämän äh, unohdetuksi tulemisen oikeuden. Ja kun ja tuomioistuinhan on antanut oman päätöksensä jo tästä Google-tapauksestakin. Artiklassa 9 yleisopimuksessa säädetään mahdollisuudesta tehdä tiettyjä poikkeuksia tiettyihin yleissopimuksen säännöksiin, esimerkiksi vastustusoikeuteen tai mm, poistamisoikeuteen. Ja kaikki tämähän on ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaista sieltä löytyy tiettyjä kriteereitä, joita sovelletaan. Mitä tulee myöntymiseen? Tämä on sellainen kysymys, jota ei ole vielä selvitetty lopullisesti edelleenkin. Tämä asia on vielä auki. Tällä hetkellä tekstissä säädetään, että suostumisen täytyy olla eksplisiittinen ja kiistaton. Sehän on direktiivinkin sanamuoto, mutta me emme ole vielä tehneet lopullista päätöstä näiden kahden ilmauksen välillä, mutta joka tapauksessa tämä on, tämä on vielä tulossa. Sitten joustavuus, tästä esittiin kysymys. No kyllähän se tietysti saattaa aiheuttaa jonkinlaisen riskinkin, mutta täytyy nyt lähteä siitä, että yleissopimus on luonteeltaan hiukan yleisluontoisempi. Ei, että siinä, ei, siinä ei mennä kaikkiin yksityiskohtiin. Eli tässä kohtaa viitataan artiklaan 7 ja 8 eurooppalaisessa direktiivissä. On meillä muitakin perusteita. Niitä löytyy esimerkiksi Euroopan neuvoston suosituksista. Ja johtopäätöksenä sanoisin, että olen ihan samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että on tärkeää ponnistella sen puolesta, että että yleissopimus <clears throat> kattaisi muut, ulot, tavoittaisi muutkin tahot kuin Euroopan neuvoston maat. Esimerkiksi kun meillä on yleissopimus kyberrikollisuudesta, niin on aika outoa, että ne, jotka ovat siihen liittyneet, eivät ole vielä kuitenkaan liittyneet 108 yleissopimukseen – he, me kehotamme vahvasti näitä maita liittymään. Thank you, Mr. Rauter. Uh, kiitos. Ja nyt vielä Sofi Kvasni. Thank you. Um, kiitos. En nyt uh, palaa näihin uh, yksityiskohtiin, mutta tosiaan tuo Google-juttu Euroopan neuvostossahan on viitattu juuri tämän artiklan kahdeksan yksityiselämän suoja ja toisaalta sitten ilmaisuvapauden välisen tasapainoon. Mekin olemme tästä keskustelleet ja kyllä tässä tiettyjä kriteereitä on valmisteltu, jotka saattaisivat jossain tapauksissa olla hyödyllisiä, eivät kaikissa, mutta esimerkiksi kun julkista henkilöä määritellään. Mutta kyllä tässä Strasburgin ja teidän välillä ne on suurta täydentävyyttä ja todella hienoa, että toimitaan mahdollisimman johdonmukaisesti. Tämä on kyllä äärimmäisen tärkeää kaikille tahoille. Kiitos. Kiitos Sofi. Ensinnäkin toistan, että sopimus 108 on meille hyvin tärkeä ja Euroopan neuvosto on meille hyvin tärkeä kumppani. Kiitos kollegoille, jotka jäivät tänne estämään kysymyksiä ja jäivät kuuntelemaan. Arvostan kovasti